edustajalle, komissaarille ja kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, arvoisille ja kollegoille. Me käynnistämme keskustelun, istunto avataan ja ensimmäinen kohta päivän esityslistalla on rouva Sofi Indeveltin suositus. Kyse on matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle ja sitä koskevasta EUn ja Yhdysvaltojen sopimuksesta. Annan puheenvuoron ensin esittelijälle, rouva Sofia Invelt. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, chair, and good morning. Kiitos puhemies. Hyvää huomenta kaikille huomenta komission jäsenellekin. Tänä päivänä olemme päättämässä prosessia, joka alkoi maaliskuussa 2003, joten olemme työstäneet transatlanttista tietojen jako-ohjelmaa jo yhdeksän vuoden ajan. Huolimatta siitä, mikä äänestyksen tulos tänään tulee olemaan, uskoakseni yhden johtopäätöksen voimme tehdä jo tässä vaiheessa. Minun mielestäni on paljon kuvaavaa se ja yrittäen suuri pettymys, että yhdeksän vuoden neuvotteluiden jälkeen, kun vastapuolella on kaikkein lähin ystävämme ja kumppanimme, saamme aikaan vain sopimuksen, joka saa vain puolelta parlamentilta vastahakoisen tuen. Huolimatta siitä, mikä äänestystulos tänään on, me täytyy tarkastella läheisemmin sitä, miten me suhtaudumme transatlanttisiin ystäviimme ja mitä kantaa Euroopan unioni edustaa transatlanttisessa kumppanuudessa. Emmekö me ole tässä aika heikoilla suhteessa kumppaniimme? Kuten me tiedätte, kollegat, Libe-valiokunta äänesti parisen viikkoa sitten valitettavasti hyläten minun suositukseni, että vastustettaisiin EUn ja Yhdysvaltain välistä sopimusta, joten kansansopauksen valiokunnan kanta on, että suositellaan tämän sopimuksen hyväksymistä. Oli miten oli, uskoakseni kaikki tai miltei kaikki, mukaan luettuna ne, jotka puoltavat tätä sopimusta tänään, edelleenkin omaavat joitakin kysymyksiä, avoimia kysymyksiä. Yksi uusi elementti on komission julistus tai julkilausuma, joka eilen saatiin. Suoraan sanottuna henkilökohtaisesti katson, että se ei muuta mitään. Siinä ei ole mitään uusia elementtejä. Siinä pelkästään tulkitaan komission puolella asiaa, eikä tämä sido millään tavalla Yhdysvaltoja, joten tämä ei millään tavalla auta meitä muuttamaan mieltämme. Mitä tulee sitten kuen päätöslauselmaan, jossa ehdotetaan, että sopimus vietäisiin yhteisön tuomioistuimen käsittelyyn? Tunnen kyllä suurta myötätuntoa tätä pyrkimystä kohtaan, ja se on erittäin houkutteleva ehdotus. Olen kuitenkin demokraatti, joten en halua, että poliittisia päätöksiä tehdään tuomioistuimissa. Siksi parlamentin pitäisi itse, itse ottaa vastuu tästä asiasta. Kuten totesin, joitakin avoimia kysymyksiä on vielä, joita haluaisin esittää komission suuntaan. Komissiolla on oma tulkintansa artiklasta 4, joka koskee tarkoitusperien rajoittamista. Haluaisin kuitenkin kuulla, ja varmaan, että muutkin kollegat ovat uteliaita asian suhteen, kuinka te teette sellaisen johtopäätöksen, että systemaattinen tietojen käyttö muihin tarkoituksiin on eksplisiittisesti suljettu pois – minä haluaisin tietää, mitkä sanat artiklassa 4 johtavat teidät tuohon tulkintaan. Miten te teette sellaisen johtopäätöksen, että PNR-tietojen käyttäminen kansanterveyden, tulli- ja rajavalvonnan tarkoituksiin on otettu pois tästä soveltamisalasta, ja kuinka artikat 82 ja 87, liittyvät oikeus- ja poliisiviranomaisten yhteistyöhön, liittyvät tähän, miten nämä nivoutuvat tähän. Monet ovat sanoneet myöskin paljon mielipiteitään tietojen säilyttämisajasta tästä tarjonta- ja ottojärjestelmästä. Toteaisin, että pelkästään hyvin rajoitetussa tapauksessa voidaan tätä otantamenetelmää, eli pool-menetelmää käyttää hyväksi lentoliikenteen harjoittajien kohdalla. Vuotta 2010-2011 osoittautui, että tällaisia ad hoc pull tapahtumia tapahtui kymmeniä tuhansia joka ikinen päivä. Joulukuussa 2010 esimerkiksi 82 500 yksittäistä satunnaista pull tapahtumaa tehtiin yhden ainoan vuorokauden sisällä. Onko tämä sitten poikkeuksellista? Kysynpä vain. Entä sitten muutoksenhakumenettely, mahdollisuus valittaa tuomioistuimessa? Sopimuksessa sanotaan eksplisiittisesti, että mitään oikeuksia ei voida johtaa tästä sopimuksesta, ei yksitöiden kohdalla eikä myöskään muiden oikeushenkilöiden kohdalla. Haluaisin tietää, kuinka te tulette siihen johtopäätökseen, että täysi oikeudellinen muutoksenhakumenettely tai valitusmenettely toteutuu yksittäisen eurooppalaisen kansalaisen kohdalla. Aikani loppuu tähän, joten haluaisin keskustelun päätteeksi vielä esittää joitakin kommentteja. Kiitos Rova Invelt. Annan seuraavaksi puheenvuoron Neuvoston edustajalle kolme minuuttia, herra Morten Botskov. Kiitos arvoisa puhemies Euroopan parlamentin jäsenet ja komission jäsen Malmström. Kiitokset mahdollisuudesta saada puhua täällä liittyen Euroopan parlamentin käsittelyyn tässä tärkeässä asiassa. Haluaisin keskittyä vain muutamaan ehkäpä kattavampaan kysymykseen, joista on puhuttava tämän mietinnön pohjalta. Nämä enemmän tekniset näkökulmat sopimuksessa jätän komission jäsen Malmströmille. Hän selvittänee sitten ne. Kuten tunnuttua, niin koko kes- keskustelu ja kysymys PNR-tietojen vaihtamisesta EUn ja USAn kesken on ollut monta vuotta jo transatlanttisella agendalla. Samanaikaisesti me olemme jatkuvasti nähneet, mikä merkitys PNR-tietojen käytöllä on vakavan rajat ylittävän rikollisuuden ennaltaehkäisyssä. Minun käsitykseni mukaan ei ole epäilystäkään siitä, että PNR-tiedot ovat hyvin tärkeä väline, kun oikeusviranomaiset pyrkivät taistelemaan vakavaa rikollisuutta vastaan. Tästä meillä on koko joukko konkreettisia esimerkkejä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla esittämättä vaatimuksia niille viranomaisille, jotka haluavat hyödyntää näitä PNR-tietoja. Syy sille, että haluamme suojella kansalaisten yksityiselämää, Ähm, on hyvin tärkeää ja sitä on tavallaan punnittava samanaikaisesti, kun mietitään vakava rikollisuuden vastaista taistelua. Tämä koskee luonnollisesti kaikkia viranomaisia, oli sitten kysymyksessä EUn viranomaisista tai kolmansien maisten viranomaisten pyynnöistä, joiden kanssa me teemme yhteistyötä rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Tässä uudessa sopimusluonnoksessa on koko joukko uusia ja parantavia takuita takuita, joita amerikkalaiset viranomaiset ovat sitoutuneet eh, kunnioittamaan, kun PNR-tietoja käsitellään. Sopimus ei ole sataprosenttisen täydellinen, mutta amerikkalaiset viranomaiset ovat kuitenkin venyneet hyvin pitkälle ja tulleet oikeastaan puolitiehen vastaan monissa tärkeissä kysymyksissä. Minun käsitykseni mukaan tämä sopimus on tällä hetkellä ehkäpä eh, olosuhteet eh, huomioon ottaen paras mahdollinen. Mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tämä sopimus, jota me täällä tänään käsittelemme, ei ole transatlanttisen vuoropuhelun päätös PNR-kysymyksessä. Haluaisin lopettaa huomioni siihen, että tuin esiin suuren arvostukseni Euroopan parlamentille, joka on kerta toisensa jälkeen ollut valmis taistelemaan Euroopan, Euroopan kansalaisten intressien puolesta. Harva asia on osoittanut sitä paremmin kuin tämä, tämä sopimus, josta te tänään äänestätte. Ei ole siis epäilystäkään siitä, että tämä parannettu sopimusteksti, joka meillä on edessämme, on seurausta siitä, että Euroopan parlamentti on hyvin vahvasti vaatinut uusinta neuvotteluita. Ja juuri sen vuoksi kehottaisinkin teitä tukemaan tätä sopimusta koska sitä kautta te ette takaa ainoastaan sitä, että eurooppalaiset kansalaiset ja lentoyhtiöt saavat parempaa suojelua, äh, vaan te olette mukana myös antamassa selkeän merkin siitä, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin Euroopan unioni kykenee luomaan konkreettisia tuloksia monissa asioissa. Samanaikaisesti me voimme yhdessä osoittaa muulle maailmalle, että EUn toimielimet seisovat yhdessä, kun ratkaistaan vaikeita kysymyksiä. Kiitos puheenvuorosta ja kiitos huomiostanne. Kiitokset neuvoston edustajalle. Ja nyt äh, komissaari äh, rouva Cecilia Malmström, teillekin on kolme minuuttia aikaa. Kiitos puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, herra ministeri. Komissio suosittelee, että parlamentti hyväksyisi uuden sopimuksen kolmesta syystä. Ensinnäkin siksi, että oikeus- ja poliisiviranomaiset, kuten ministeri totesi, tarvitsevat PNR-tietoja vastaakseen uhkiin, jotka Yhdysvaltoja kohtaavat. Toiseksi sopimus on merkittävä parannus verrattuna nykyiseen sopimukseen, joka nyt on voimassa tällä hetkellä. Te pyysitte, että minun pitäisi uudelleen neuvotella tämä sopimus. Kolmanneksi on vaikea nähdä mitään vaihtoehtoa, joka paremmin palvelisi Euroopan matkustajien ja ilmaliikenteharjoittajien etuja. PNR-tietojen vaihdon tarpeellisuudesta komissio on antanut näyttöä liipevaliokunnalle usein otteeseen. Näyttö osoittaa, että PNR-tieto on tärkeä, kun taistellaan terrorismia vastaan, niin se on tärkeä väline, voidaan taistella huumekauppaa ja ihmiskauppaa vastaan. PNR-tieto on erittäin tärkeässä asemassa viimeaikaisten terroristi-iskujen selvittämiseksi. Mumbain pommittaja David Headley, New Yorkin eh, pommi-isku, Lontoon lamaanlaisen isku ja Times Squaren isku. Kaikki näiden osalta on saatu tietoa PNR-tietojen avulla ja jotakin iskuja on voitu estää PNR-tietojen avulla. Sopimus on merkittävä paron suhteessa vuoden 2007 sopimukseen, joka nyt on voimassa. Tämä on selkeä askel eteenpäin suhteessa siihen sopimukseen, joka sopimusluonnoksen, joka komissio tarjosi Libe-valiokunnalle toukokuussa, ja olemme pystyneet oikaisemaan myöskin tekstiä. Yhdysvalta on tehnyt monia myönnytyksiä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Lissabonin sopimus toimii hyvin. Kolme toiminnat tekevät erittäin läheistä yhteistyötä, Näyttää selkeitä signaaleja myös Euroopan parlamentin ja neuvoston suunnalta niin, että komissio sitten pystyy paremmin neuvottelemaan amerikkalaisten kanssa. Tämä on toiminut hyvin. Tämä hyvä kollektiivinen työ on tuonut enemmän selkeyttä ja vahvempaa vastavuoroisuutta ja parempaa suojelua matkustajille silloin, kun on kyse yksityisyyden suojasta ilman, että millä tavalla viestitetään PNR-järjestelmän tehokkuutta ja turvallisuutta kummallakin puolen Atlanttia. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ne huolet, joita te ilmaisitte kaksi vuotta sitten päätöslauselmassanne ja jossa vaadittiin EUn perusoikeuksien ja suhteellisuusperiaatteen kunnioittamista, noihin vaatimuksiin on nyt vastattu. Jotakin yksityiskohtia sitten sopimuksesta. Sopimus Toisin kuin nykyinen sopimus on yksi yhteinen oikeudellisesti sitova teksti kunnollisella oikeussopimuskielellä. Tämä takaa vastavuoroisuuden ja turvallisuuden Euroopan puolellakin siten, että Yhdysvalloilla on velvollisuus jakaa PNR-tietojen avulla saadut vihjeet EU-viranomaisten kanssa. Tarkoitusperät on tiukasti rajattu sen osalta, mihin PNR-tietoa voidaan käyttää. Tämän huolestuttanut monia ihmisiä, olen tästä hyvin tietoinen ja olen kuullut myöskin esittelijän esittämät vastalauseet. Siksi haluaisinkin, että voisin nyt lukea julistuksen, jonka komissio on antanut. Komissio katsoo, että sopimus määrittelee tarkasti tarkoitusperäinen soveltamisalan ja selkeyttää niitä tarkoitusperiä varten, joita PNR-tietoja voidaan kerätä ja käyttää. Ehtojen määrittely ja PNR-tietojen käyttö artikassa 4 varmistavat sen, että tarkoitusperien rajoittaminen on yhdenmukainen Euroopan unionin lainsäädännön kanssa, joka koskee yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojelua. Tarkoitukset, joita varten PNR-tietoja voidaan kerätä, on rajattu ennaltaehkäisyyn, tutkintaan ja syyte- ja poliisitutkintatoimiin, silloin kun on kyse terrorismitoimista ja tietyn tyyppisistä rajatyyppistä rikollisuuden muodoista. Nyt ensimmäistä kertaa tarkalleen on määritelty terroristiteot ja rajat ylittävä rikollisuus artiklassa 4.1. Sopimus mahdollistaa sen, että artikla 4.2 tapauskohtaisesti koskee myöskin tärkeiden intressien suojelua, sen kun on kyse yksityisestä henkilöstä tai tuomioistuimen tekemästä päätöksestä. Sen kokemuksen valossa, että olemme saaneet yhteisistä tarkasteluista Tämä on erittäin poikkeuksellinen tapauksessa. Artiklassa 4.3 määritellään sitä, miten PNR tiedot ovat relevantti asia, kun matkustajat, matkustajat Yhdysvaltojen tai Yhdysvalloista jonnekin muualle. Tässä selkeästi määritellään, että PNR-tietoja voidaan käyttää soveltamisalan ja tarkoitusperän mukaisesti, ja niitä voidaan prosessoida sellaisten henkilöiden löytämiseksi, joiden tietoja voidaan sitten lisää tarkastaa syvällisemmin. Artikla 4.4 sitten puolestaan selittää, että sopimus ei millään tavalla vaikuta paikallisen lainsäädäntöön, oikeusjärjestelmän menettelyyn silloin, kun on kyse lain rikkomuksista ja tuomioistuinten käsittelystä silloin, kun PNR-tietoja käsitellään. Tässä tarkastetaan myöskin sitä, että kotimaan lain, laki, lainsäädäntöön ei vaikuta tämä PNR-tietosopimus silloin, kun on kyse PNR-tietojen käytöstä muihin tarkoituksiin. Ja tämä ei millään tavalla laajena PNR-tietojen käytön soittamisala. Mitä tulee yhteisiin tarkastelumenettelyihin ja uuden tarkasteluun, muut mekanismiin liittyvät seikat ovat sellaisia, että komissio on pyytänyt tarkkaa tietoa ja vaatinut sitä, että artikla 4 sääntöjä kunnioitetaan täsmällisesti. Lisäksi PNR-tietojen käyttö artikla 4.1 mukaisesti täytyy toteuttaa komission tätä vaatinut silloin, kun on kyse tapauksista, jossa PNR-tietoja on käytetty joko yksilön etujen suojamiseksi tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti 4.2 artiklan mukaisesti aina noudatetaan sopimuksen säännöksiä. Komissio pitää parlamentin täysin ajantasalla tästä sopimuksen soveltamisesta ja se tuli raportoimaan parlamentille neuvostolle artiklan 23.3 mukaisesti heti kun ensimmäinen yhteinen tarkastelu on saatu suoritettua ja muidenkin tarkast- uuden tarkastelun yhteydessä. Euroopan parlamentti päätösasemassa on ilmansuttu kansan, kantansa, jossa todetaan, että sopimuksen täytäntöönpanossa on merkittäviä puutteita ja on vaadittu, että sopimus voidaan lakkauttaa tai sen soveltaminen voidaan keskeyttää, mikäli Euroopan parlamentti tällaista vaatii. Me tulemme kiinnittämään hyvin läheisesti huomiota parlamentin vaatimuksiin ja myöskin artikan 218 mukaisesti tässä toimitaan perussopimuksen, perussopimuksen valossa. Sitten muutama muu seikka vielä. Tässä sopimuksessa lyhennetään tietojen säilytysaikaa Yhdysvaltain puolella 15-10 vuoteen silloin, kun on kyse vakavasta rajoittavasta rikollisuudesta. Ainoastaan terrorismin yhteydessä tietoa voidaan säilyttää 15 vuoden ajan, niin kuin nykyisessäkin sopimuksessa. Tärkeä uusi elementti sopimuksessa on, että PNR-tietoa tieto, tiedosta poistetaan ihmisten nimet kuusi kuukautta tiedon keräämisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajasta tuli ikään kuin näkymätön. Toinen merkittävä tietosuojaan liittyvä säännös tässä on myöskin mukana. Jotta voidaan laitonta profilointia estää, tästä automaattinen tietojen seulonta kielletään. Ihmisen täytyy aina tehdä lopullinen päätös, ei automaattisen järjestelmän ja tietoa ei saa myöskään julkistaa suurelle yleisölle. Matkustajilla on oikeus nähdä omat tietonsa, oikaista niitä ja saada ne poistettavaksi Yhdysvaltain rekistereistä. Tässä on myöskin tärkeä merkittävä sääntö, joka liittyy hallinnollisiin menettelyihin, oikeudellisiin menettelyihin ja silloin kun henkilö haluaa valittaa tietojen käytöstä. Tieto, muitakin sääntöjä on tiukennettu. Vain tapauskohtaisesti voidaan toimia, ei siten, että kerätään suuria määriä tietoja. Pelkästään sopimuksen valossa voidaan toimia, sitä kunnioittaa. Entä sitten menetelmät, joilla so- tietoa voidaan siirtää? Sopimus on täysin selkeä sana. Kaikki, kaikkien tietoa liik- ilmaliikenteen harjoitteen täytyy käyttää push-menetelmää, eli tarjontamenetelmää kahden vuoden kuluttua. Ilmaliikenteen harjoittavat ovat todenneet komissiolta tarvittavat investoinnit tullaan tekemään tuon ajan sisällä. Pulmenetelmä Yhdysvaltain mahdollisuus ottaa itse tietoaan ei ole täysin suljettu pois, mutta ehdot on täysin rajoitettu vain poikkeuksellisen tapauksen nykyisessä sopimuksessa. Push-menetelmä ei ole normi. Nyt siitä tulee normi, tarjontamenetelmästä siis. Ja pull-otantamenetelmä tulee olemaan poikkeus ja komissio tulee tarkalleen seuraamaan sen käyttämistä. Lopuksi vielä, tässä on jo muitakin säännöksiä mukana, jotka varmistavat sen, että sääntöjä noudatetaan esimerkiksi esimerkiksi puolueeton valvonta, jossa on mukana monia ulkoisiakin toimijoita. Lisäksi yhteiset säännönmukaiset tarkastelut ja täysimittainen uuden tarkastelu neljän vuoden kuluessa. Lisäksi meidän tietojen prosessointia tullaan seuraamaan. Ja myöskin riitojen ratkaisu Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä on määritelty ja myöskin mahdollisuus keskeyttää sopimuksen soveltaminen ja kumota sopimus. Suosittelisin, että tai minä kyllä ymmärrän, että ihmisillä on vielä varaumia ja epäilyksiä ja kunnioitan tätä. on valmis vastaamaan teidän kaikkiin kysymyksiin. Kyse on kansainvälisestä sopimuksesta. Tämä ei ole sataprosenttisesti puhuja keskeytetään. Kyse on kansainvälistä sopimuksista ja kaikkien kansainvälisten sopimusten yhteydessä tosiasia on, että sopimus ei ole täydellinen. Meidän täytyy joko ottaa tai jättää se. Komissio on esittänyt parlamentille ja kansallisvapauksen valiokunnalle sopimusluonnoksen jo toukokuussa. Silloin te selkeästi totesitte, missä kohtaa sopimusta pitää muuttaa. Me menimme Yhdysvaltain pakeille ja saimme aikaan monia muutoksia, esimerkiksi tarkoitusperien rajoittamiseen, soveltamisalaan, tietojen säilytysaikaan ja muihinkin seikkoihin saatiin Yhdysvaltain puolella aikaan myönnytyksiä siten, että kunnioitetaan Euroopan unionin lainsäädäntöä ääntä. Sitten loppuu lausema vielä. Onko muita vaihtoehtoja, parempia vaihtoehtoja? Todellisia muita vaihtoehtoja ei ole. Mitä tapahtuu, mikäli sopimusta ei hyväksytä tänään? Mitä seuraamuksia tästä tulee? Tämän haetaksi transatlanttisille suhteille ensinnäkin, koska tietoja tullaan keräämään joka tapauksessa. Silloin me menetämme tärkeän mahdollisuuden vaikuttaa Yhdysvaltain politiikkaan, joka koskee tuon tiedon käyttöä. Toiseksi, silloin ilmaliikenteen harjoittajat joutuvat erittäin hankalaan asemaan puun ja kuoren väliin, koska niitä vaihdetaan toimittavan tietoja joka tapauksessa, mutta mitään oikeudellista perustaa ei ole EUn puolella tietojen toimittamista varten. Tämä johtaa ilmaliikenteen rajoittajalta juurisesti katsottuna tyhjiötilaan. Ja vielä lopuksi kaikkein tärkein seikka on, että silloin emme pystyisi suojelemaan yli 48 miljoonan matkustajan oikeuksia, jotka EU-sta joka vuosi lentävät Yhdysvaltoihin, koska mikäli sopimusta ei ole, mitään oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä sääntöjä ei ole matkustajien henkilö suojan tai yksityisyyden suojan turvaamiseksi. Siinä olisi vain 27 kahdenvälistä sopimusta Yhdysvaltain jäsenvaltioiden välillä, mutta tämä ei kuitenkaan johtaisi siihen, että kahdenvälisesti jo paremmin suojattaisiin kansallisten etuja kuin mitä tällä ehdotetulla sopimuksella suojattaisiin. Minä siksi suosittelen teille, että te hyväksytte tämän sopimuksen tänään. Malmström. Kiitos Rova Malmström. Nyt siirrymme eteenpäin. Herra Ungureanu, Traian Ungureanu, kaksi minuuttia. Hän ei ole paikalla, joten siirrymme ryhmien puolesta puhuin. Ensimmäisenä edustaja Vossa, kaksi minuuttia. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos äh, puhemies, komission jäsen, herra ministeri ja kiitokset myös esittelijälle hänen äh, hyvin äh, esimerkillisestä työstään ja sitoutumisestaan. Paljon sitä kritiikistä, mitä Sofie Netvelt esitti, olen sitä osittain tukenut, mutta jossain vaiheessa tulee kuitenkin se tilanne, kun on kannettava vastuu. EPP ja minä myös henkilökohtaisesti olemme sitä mieltä, että meidän täytyy huomioida realiteetit ja todellisuus, eikä lähteä pitämään kiinni vain teoreettisista asioista. USA on kerännyt jo ainakin kymmenen vuotta näitä PNR-tietoja, eikä sitä ole valitettu. Fakta on myös se, että me äh, haluamme, että vaikka tämä hylättäisiin, että me voimme jossain vaiheessa tämän tiedon pysäyttää fakta on myös se, että me emme halua, että lentoliikenne Euroopan ja USA välillä loppuu. Fakta on myös se, että USAlla on oikeus saada tietää, kuka sen maahan tulee. Ja fakta on minun mielestäni myös se, että oikeusyksiköt ovat kaikki meille sanoneet, että tämä sopimus on parempi kuin vaihtoehtoiset sopimukset. Sen vuoksi meidän on nyt kannettava vastuu. Ja sen vuoksi meidät on tänne valittu vastuuta kansalaisten suuntaan, jotka muuten jäävät yksin ja ilman mitään oikeuksia. Vastuuta myös lentoyhtiöiden suuntaan, kuten komission jäsenkin sanoin, muuten ovat ihan totaalisessa oikeusturvattomassa tilassa. Ja meillä täytyy kantaa myös vastuuta EUn puolelta sopimusosapuolena tietosuojakysymyksissä. Ja sen lisäksi meillä on vastuu myös siitä, että meillä on hyvä tasapaino tietosuojan ja terrorismin vastaisen taistelun välillä. Olemme tietoisia siitä, että tämä sopimus ei ole täydellinen, mutta tulemme silti äänestämään tämän sopimuksen puolesta, jos haluaa suojella kansalaisia paremmin ja jos haluaa antaa kansalaisille paremman tietosuojan, niin silloin kantaa tämän meille tulevan vastuun ja äänestää tämän sopimuksen puolesta. Kiitos. Herra Vossa, hyväksyttekö kysymyksen, jonka Rova Intveld teille esittäisi? Olkaa hyvä, Rova Intveld. Thank you, chair. I... Kiitos puhemies. Minulla on kysymys herra Vossille ja hänen poliittiseen ryhmälleen. Te aivan oikein sanoitte, että oikeuden perusta tarvitaan matkustajatietojen toimittamiseksi. Kysynkin, miksi parlamentti ei ole reagoinut siihen tosiasiaan, että kolmen ja puolen vuoden ajan nyt tietoa on jo siirretty Kanadaan ilman minkäänlaista oikeudellista perustaa. Ja, ja Yhdysvaltain lainsäädännön pohjalta tietoa siirretään Euroopasta Yhdysvaltoihin silloinkin, kun lennot eivät kohdistu Yhdysvaltoihin, mutta parlamentti ei ole moksiskaan koko asiasta. Miksi sitten yhteen tapauksen tarvitaan oikeuden peruste ja sitten toiseen ei tarvitakaan? Kysyn vain. Prego, prego. Olkaa hyvä, vastauspuheenvuoro. Kiitos. Ensinnäkin me haluamme aina oikeusperustan ja tällä hetkellä tilanne on onneton, kun sitä ei Kanadan kanssa ole, vaikka me haluaisimme. Toisekseen eh, ylilento-oikeudet eh, ovat eh, myös valtion vastuulla ja sen vuoksi tarvitaan tietyt perustat siihenkin. Joten on ihan oikein, että jos meillä ei ole oikeusperustaa, me tarvitsemme sen ja me tulemme panostamaan siihen. Ja meidän täytyy odottaa nyt neuvotteluiden lopputuloksia Kanadan kanssa. Sitähän me odotamme. Ja sitten sen jälkeen me pyrimme sitten saamaan oikeusperustan myös siihen. Grazie, onorevole Voss. Kiitos, herra Voss. Nyt eteenpäin herra Kultmura saa kaksi minuuttia. President speaking for the S&D. Puhemies, puhun tässä sosialistien ja demokratiaryhmän nimissä. Me, meillä on vapaat kädet äänestyksessä tai oli vapaat kädet äänestyksessä valiokunnassa pieni enemmistömme äänesti PNR-tieto sopimuksen puolesta. esittelemme ja muut vastustavat sopimusta. Kohta kuulee tämän, mutta minä puhun tämän asian puolesta. Ja aion puoltaa sopimusta seurasta syistä. Meidän ryhmällä on kolme kriittistä tarkoitusperää. Komissio ja muut ovat todenneet, että mikään kansainvälinen sopimus ei ole täydellinen. Katsoimme, että soveltamisala oli liian laaja. Siinä koski, se koski muitakin kuin terrorismia, tietojen säilytysaika liian pitkä. Ja tässä käytiin sekä pull- että push-menetelmää. Ja loppujen lopuksi kaksi kolmasta kriittisestä seikastamme saatiin kuitenkin löytyä lävitse. Kaksi kolmesta riitti minun nähdäkseni sen johtopäätöksen tekemiseksi, että sopimus on riittävän hyvä. Tämä oli erittäin vaikea päätös, mutta mutta soveltamisalaa kavennettiin merkittävästi suuret, suuren luokan rikokset vain otettiin huomioon ja tietojen säilytysaika lyhennetty ja Yhdysvallat ei nyt täysin pysty itse päättämään push- ja pull-menetelmästä tietoa. Pelkästään joissakin poikkeuksissa tapauksissa voidaan toimittaa pull-menetelmällä silloin, kun on kyse vakavasta uhasta. Kuten ministeri ja komission jäsen totesivat varsinkin push- ja pull-menetelmästä, niin kaikista tästä huolimatta meidän täytyy kuitenkin todeta, että Nämä tärkeät vaikeat neuvottelut saivat riittävästi aikaan tuloksia. Suuri ryhmäni enemmistö katsoi, että vaikkakaan sopimus ei vastaa kaikkia toiveitamme, teksti on kuitenkin merkittävällä tavalla parempi kuin aiempi. Ja tämä on ainoa oikeudellisesti sitova puitekehys PNR-tietojen toimittamiseen Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Ja monet ovat sanoneet ja tulevat sanomaankin, että meidän täytyy selkeästi vastustaa sitä, että sopimuksen sijasta olisi valossa 27 erillistä sopimusta, ei mitään yhteisiä sääntöjä, ei minkäänlaista valvontaa ja oikeudellinen tyhjiö ja toisiensa poissulkevia määräyksiä näissä sopimuksissa. Tämä ei, ei olisi Euroopan unionin kansallisten etujen mukaista. Loppujen lopuksi kyse on myöskin ennakkotapauksesta. Nyt sopimuksessa selkeästi todetaan, että tämä ei ole ennakkotapaus mitään muita tämän tyyppisiä sopimuksia varten. Minun nähdäkseni tilanne on nyt tyydyttävä, kun tarkastelemme tätä sopimusta kokonaisuudessaan. Tilanne on kaikkea muuta kuin täydellinen, mutta minun täytyy kuitenkin todeta komissiolle ja kaikille muillekin, että minun ryhmäni toivoo, että parlamentti otettaisiin vakavasti sitten, kun tarkastella tätä sopimusta. Meillä ei poliittista valtaa ja oikeutta todeta, että sopimus täytyy lakkauttaa, mutta toivottavasti otatte meidät poliittiselta kannalta vakavasti, mikäli kaikki menee pieleen ja sitten te todellakin noudatatte niitä pyhiä sanoja, joita te juuri itse sanoitte. Ver. Kiitokset. Seuraavana rouva Renate Weber, kaksi minuuttia. Thank you, chair. Colleagues, this... Kiitos puhemies. Kollegat, tämä on hyvin ristiriitainen sopimus. Tavoitehan on hyvä, se, että taistellaan terrorismia vastaan ennaltaehkäisevästi, mutta samanaikaisesti se sitten koskee muita tärkeitä asioita, kuten yksityisyyttä ja tietosuojaa. Minä en ole ainoa, joka sanoo, että tämä sopimus rikkoo näitä oikeuksia ja Euroopan lainsäädäntöä. Euroopan valtuutettu toi tämän hyvin selkeässä analyysissään esille. Tämän sopimuksen soveltamisala menee myös hyvin paljon pitemmälle kuin ainoastaan terrorismin vastainen taistelu. Monet sanovat, että tämä on parempi kuin edellinen sopimus, mikä tarkoittaa sitä, että se on vähemmän huono kuin edellinen. Siitä huolimatta tämä on sopimus, joka vakavalla tavalla rikkoo meidän perusoikeuksiamme. Minä kunnioitan sitä, että amerikkalaiset lainsäätäjät ovat kiinnostuneita Amerikan kansalaisten oikeuksista, mutta meidän tulee olla kaikkein kiinnostuneimpia meidän omien Euroopan kansalaistemme oikeuksista. On sanottu, että ilman tätä sopimusta meidän lentoyhtiömme rikkovat EUn tietosuojasopimusta, koska jos he haluavat lentää USAhan, he jatkossakin toimittavat PNR-tiedot sinne. Mutta täytyy muistaa, että lentoyhtiöidenkin täytyy toimeenpanna push-velvollisuudet ja he joutuvat sijoittamaan erittäin paljon rahaa siihen, että he kykenevät reaaliajassa siirtämään nämä PNR-tiedot USAhan. Mitä sitten, jos yritykset eivät kykene tähän? Suuret yritykset kykenevät, mutta entä sitten pienemmät lentoyhtiöt? He joko joutuvat ulos koko bisneksestä johtuen näistä kuluista. Minä en ole koskaan uskonut, että huono laki olisi parempi kuin ei lakia ollenkaan. Kiitos, Rova Weber. Seuraavaksi äh, kaksi ja puoli minuuttia. Äh, herra Albrecht. President, sehr geehrte Damen und Herren, vor etwa... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, jo kolmen vuoden ajan parin metrin päässä ihmisoikeustuomioistuimesta on tarkasteltu seikkaa, joka loukkaa yksityisen suojaa ja ihmisoikeuksia. Yhdysvaltoissa kuningaskunnassa tuomioistuin on selkeästi todennut, että henkilötietojen kerääminen kansallisista tietopankeista pitää rajoittaa äärimmäisen tiukasti, tai muuten se on lainvastaista kahden vuoden ajan. Ja Saksan korkein oikeus, tai pikemminkin perustuslakituomioistuin on tarkasteltu asiaa ja katsonut, että yksityisillä oikeu- yksityisillä yrityksillä ei ole oikeutta säilyttää henkilötietoja edes muutaman kuukauden ajan ilman, että oikeudellisesti pätevällä tavalla tietojen kerääminen on perusteltua. Nyt haluamme Kieltäytysopimukset ei vastaa näitä periaatteita. Päätöslauselmassa me olemme tehneet selväksi sen, että 15 vuoden ajaksi kerättävät tiedot eivät ole oikeasuhtainen toimenpide. Lisäksi olemme tehneet selväksi, että soveltamisala tai käyttötarkoitukset näiden valtavan suurten tietomäärien osalta täytyy rajoittaa äärimmäisen tiukasti terrorismiin ja järjestäytynyt rikollisuutta vain tulevat kyseeseen. Olemme tehneet myöskin selväksi, että profilointi ei saa tulla sallituksi. Rova Malmström kun on kyse tästä sopimuksesta ja tämän tyyppisestä toimista, silloin kaikkia tietoja voidaan kerätä ja käyttää hyväksi. Kyse ei pelkästään yksittäisten tietojen käyttämisestä, vaan kaikkien tietojen käsittelystä. Tämä tässä on takana. Tämä on kyse, tässä nyt on kyse. Kaikki Yhdysvaltoihin matkustavat automaattisesti joutuvat tällaiseen vaarallisuusluokituksen ja profiloinnin kohteeksi. Suoraan sanottuna täytyy sanoa, että tämä on tämän täysin vastoin eurooppalaista la- eurooppalaista lainsäädäntöä, konservatiivit ja demokraatit, eh, teiltä minä kysyn, ettekö te yhtään häpeää? Voitteko te noin vain mennä rikkomaan lakia häpeilemättä? Yhdysvaltain kongressi on vastustanut ja tämä haluaa nyt tässä meidän oikeuksemme polkien Se Nyt ei ole kyse siitä, voiko Yhdysvallat itse päättää, mihin toimin se ryhtyy vai ei. Kyse on pikemminkin siitä, Sallimmeko me eurooppalaisina tällaisen toiminnan vai emme? Ja suoraan sanottuna minun täytyy sanoa, että tällaista me emme voi kerta kaikkiaan sallia. Varsinkin kuin monet kansalaiset tänä päivänä ovat todellakin pettyneitä, mikäli parlamentti kymmenen vuoden vatvomisen jälkeen edelleenkin on valmis hyväksymään tällaiset säännöt. Siksi voin vain kehottaa teitä pelastamaan parlamentin kunnian ja mainen ja äänestämällä ei. Morvai. Kiitokset. Täällä on kysymys, suostutteko ottamaan kysymyksen? Onorevole Albrecht. Herra Albrecht, otatteko te vastaan kysymyksen? Si, prego, onorevole Morvai. Maybe, yeah, it works now, sorry. No niin, nyt se toimii. Haluaisin vain hieman selventää asiaa. Olen lähes samaa mieltä täysin kanssanne, varsinkin ottaen huomioon nämä valtavat ihmisoikeuksien rikkomukset, joita hallitus on tehnyt, josta me puhumme, eli siis USA-hallitus. Mutta haluaisin hieman selvennystä tähän suhteellisuuteen suhteessa tarkoitukseen. Monille ihmisille, jotka eivät ole tietoisia, voi olla hieman häiritsevää, että me luovumme jossain määrin tietosuojaoikeuksistamme ja se saattaisi olla sitten suhteessa tähän jaloon tavoitteeseen taistella terrorismia vastaan. Me olemme tästä varmasti samaa mieltä, mutta kysymys kuuluukin, onko tämä jalo tavoite, saavutetaanko se näillä toimenpiteillä, joihin tässä ryhdytään. Siksi minulla on ongelma ja siksi minä aion äänestää ei tänään niin, haluaisin kysyä teidän mielipidettänne tästä suhteellisuudesta suhteessa tavoitteeseen. Prego, Selvä. Arvoisat kollegat, pyydän teitä käyttämään sinistä korttia sille kuuluvalla tavalla. Ja sitten edustaja Albert. Ja, Dank für die Rückfrage. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tietystikin terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu on tarpeellista. Ja nähdäkseni Euroopan unioni Yhdysvaltain kanssa voi läheisessä kumppanuussuhteessa yhdessä taistella ilmiötä vastaan, ei siitä nyt ole kyse. Mutta päästäänkö siihen analysoimalla valtavan suuria määriä tietoja, täysin viettomien ihmisten tietoja, joita ei epäillä mistään, vai tarvittaisiinko vahvempaa yhteistyötä silloin, kun on kyse oikeus- ja poliisitoimista silloin, kun joku henkilö on epäilty ja on epäilyttävä tilanteita. Nähdäkseni tässä mennään nähdäkseni väärään suuntaan, mikäli enemmän annetaan rahaa tietojen keräämiskeskuksille ja analysointikeskuksille, joissa analysoidaan viattomia ihmisiä ja sitten toisaalta vähennetään poliisin ja muiden toimijoiden määrärahoja, jotka käytännössä tekevät tätä työtä. Siksi minun nähdäkseni että Euroopan parlamentissa meidän pitäisi vahvemmin keskustella ja puuttua tähän toiseen puoleen. Kiitos. Siirrymme eteenpäin. Ja seuraavaksi herra Kirkhope, kaksi minuuttia. Uh, President, uh, Commissioner, those who... Puhemies, uh, komission jäsen, ne jotka raportoivat tämän parlamentin toimista ovat käsitelleet tämän sopimuksen ristiriitaisuuksia. Mutta me olemme libe valiokunnassa hyvin pitkälti keskustelleet tätä ja saaneet sitten tukea sopimukselle kaikilta poliittisilta ryhmiltä, samoin kuin neuvostolta ja komissiolta. Ja olen eri mieltä esittelijän kanssa. Edistysaskeleet ovat merkittäviä. Tästä huolimatta tietyt henkilöt ja tietyt ryhmät eivät luota komission harkintakykyyn. Ja tämä on oikeastaan, että tulee kahdata, tässä on kysymys sopimuksesta, jossa on kaksi osapuolta, eikä kaksi osapuolta koskaan saa aikaan täydellistä sopimusta, eikä meidän tule tätä edes odottaa. USA on kuitenkin ehkäpä meidän kaikkein luotetuin kolmannen maan kumppari, joka historiansakaan perusteella sitä me emme voi ohittaa. Emmekä voi liioin ohittaa sitä, miten tärkeää PNR-tietojen käyttö on äh, terrorismin vastaisessa taistelussa. Terrorismi, joka on ehkä kaikkein vakavin rikos rikos kaikissa Euroopankin maissa. Meidän tulisi kaikkien kysyä itseltämme, mikä on vaihtoehto. 27 bilateraalista sopimusta, ei mitään oikeudellista äh, selkeyttä lentoyhtiöille, ei mitään valitusoikeutta matkustajille. Ei, ei nämä eivät ole hyviä tai hyväksyttäviä vaihtoehtoja tälle parlamentille jäsenet, jotka eivät näe tätä sopimusta välttämättömäksi, heidän täytyy selittää se itse äänestäjilleen, mutta minä ja minun ryhmäni, me äänestämme tämän puolesta tietäen, että vaikkakaan tämä sopimus ei ole täydellinen, niin se on tärkeä väline, kun taistellaan kaikkien Euroopan kansalaisten turvallisuuden puolesta. Kyllä, herra puhemies, meidän kansalaisillamme on oikeus matkustaa turvallisesti. Grazie. Kiitokset. Meillä on kaksi äh, puheenvuoropyyntöä. Herra Kirkhoff, haluatteko äh, vastata näihin kahteen äh, kysymykseen? Selvä. Ensimmäisenä herra Watson. Thank you, President. President... Kiitos puhemies. Kun haluamme suojella kansalaisiamme terrorismia vastaan, tämän yhteiden yhteinen toiveemme kummallakin puolen Atlanttia. tietysti meidän täytyy tehdä yhteistyötä tämän toteuttamiseksi. Yhteistyön täytyy kuitenkin perustua molemminpuoliselle kunnioitukselle. Olisin sitten kysymyksiä herra Kirkhopeille. Hänellä on paljon kokemusta tästä alasta nimittäin. Herra Kirkhope, mikäli pyytäisimme, että Yhdysvaltain lainsäätäjät vastustaisivat omia lakejaan, äänestäisi niitä vastaan, niitä periaatteita vastaan, joilla lait perustuvat, auttaakseen meitä tässä työssä. Uskotteko te, että he suostuisivat tällaiseen? Olkaa hyvä. Vastausvuoro, herra Kirkhoff. I love, uh, hypo- Puhemies, rakastan tällaisia hypoteettisia keskusteluita varsinkin kun puhumme jostain aiheesta, joka on näin erityisen tärkeä. Uskon, että voin tietyllä varmuudella sanoa, en ole amerikkalainen, mutta tunnen monia usa lainsäätäjiä, kuten se Grahamkin tietää. Minä olen kohtuullisen vakuuttunut siitä, että USAn lainsäätäjät päättäisivät tehdä kaiken mahdollisuuden suojellakseen ei ainoastaan omia kansalaisiaan, vaan myös vapaan maailman muita kansalaisia, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Tämä on minun kokemukseni USAsta. Se ei ehkä ole kaikkien kokemus, mutta minä uskon, että he priorisoisivat tällä tavoin. Tokkaan on Invelt. Ja sitten Invelt. Yes, thank you, chair. Kiitos puhemies. Kaksi lyhyttä kysymystä kollega Kirkhopeille. Te sanoitte, että meidän täytyy hyväksyä Euroopan komission oikeudellisen yksikön autoritaarinen lausuma. Uskotteko te myöskin Euroopan tietosuojavaltuutettuun ja artikka 29 työryhmän kannanottoa, jotka kumpikin viittavat siihen, että sopimus loukkaa Yhdys- Euroopan unionin lainsäädäntöä? Te aivan viittaatte turvallisuuteen liittyvin tarkoitusperin. Ku- haluaisin kuulla, miksi konservatiivit, jotka ovat aina halunneet peräkuulutteen pientä, matalaa hallintoa eikä suurta. Miksi sitten sanotaan, että kun on kyse kansanterveystä ja tulli- ja maahanmuuttotoimista, niin näitäkin var- Tarkoitusperia varten tätä tietoa voitaisiin käyttää? Miksi te katsotte, että näin on? Puhemies, en aio vastata millään muotoa tähän toiseen kysymykseen. Tämä on asia, josta me voimme Feltin kanssa keskenämme puhua. Mitä tulee sitten äh, lakimiehiin, niin minä olen lakimies ja olen äh, tottunut äh, antamaan suosituksiani ja näkemyksiäni, enkä koskaan voi olla varma siitä, että minun näkemykseni noudatettaisiin, eikä kellään lakimiehellä ole mitään prioriteettia ja oikeutta olla aina oikeassa. Minä uskon siihen, että ne lakimiehet, joita meidän tässä pitäisi nyt katsoa, ovat muualla, koska komissio sopimusten vaalijana, komissio, jonka pitäisi toimeenpanna asioita meidän kaikkien nimissä äh, ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia, niin minun näkemykseni on se, että komission oikeudellinen näkemys oli se, johon meidän tulee luottaa ja siihen minä luotan kun äh, muut äh, näkemykset liittyvät sitten kontekstiin. Selvä, hyvä. Palaamme taas puheenvuoroihin. Seuraavana puolitoista minuuttia edustaja Batten. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Hallitukset pyrkivät yhä enemmän rajoittamaan henkilökohtaista vapauttamia loukataksemme yksityisyyttämme, kun taistellaan terrorismijärjestäytyneen rikollisuutta vastaan. Meitä kuitenkin suhteutuu erittäin varovaisesti tähän. Emmekä saa sallia sitä, että vapauksiamme rajoitetaan, koska sitten kun vapaus on menetetty, sitä on vaikea saada takaisin. Onko meillä jotain erityistä syytä myöskään luottaa hallituksiamme lainsäädäntö, joka puuttuu kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin, täytyy olla varmistaa sellaiseksi, että se on oikeasuhtaista ja rajattua, niin että hallitus ei voi sitten mielimäärin käyttää lainsäädäntö hyväkseen. Tällaista lainsäädäntöä ei komission olisi koskaan pitänyt alun perinkään ehdottaa. Tämä todennäköisesti kuuluu joka tapauksessa kansainvälisen lainsäädännön piiriin ja kansainvälisten sopimusten kautta tämä pitäisi hoitaa suvereenien valtioiden kesken. Lainsäädäntö on poikkeuksellista, koska tämä on täysin yksi suuntainen toimenpide Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Kansainväl... Kansaisten pitäisi saada tietoa eikä toimittaa tietoa automaattisesti itsestään. Lopullinen päätös pitäisi tehdä yhteisön tuomioistuimessa. Yhteisön tuomioistuin täytyy, yhteisön tuomioistuin täytyy saada päättää, onko tämä yhteensopiva Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Yhdysva- Yhdistyneen kuningaskunnan Independence Party, itsenäisyyspuolue, on vastustaa tätä sopimusta ja haluamme, että tämä viedään yhteisön tuomioistuimen päätettäväksi. Kiitos, Arabatan. Seuraavana Rouva Erstö, kaksi ja puoli minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, GNGL äänestää tätä sopimusta vastaan koska äh, tässä poistetaan e EUn kansalaisten oikeus nimittäin tietosuojaoikeus. Ja komission jäsen Malmström, en voi kuin puristella päätäni sille, mitä te sanotte. Te puhutte turvallisuudesta, mitä ei ole olemassa, eikä sitä tule tälläkään sopimuksella, eikä sitä tule millä sopimuksella saamaan. Ei tässä nyt ole kysymys muutamasta matkustajatiedosta, jota lähetettäisiin. Ei, vaan tässä on kysymys tietokannasta, jossa on mahdollisuus profilointiin ja samanaikaisesti kansalaisten valvontaan. Me hylkäämme tämän, koska tämä ei millään muotoa ainakaan se, mitä tekään sanoitte, anna mitään perusteluita tälle sopimukselle ja sen käytölle. Ja tässä on kysymys miljoonien ihmisten tiedoista, tavallisten ihmisten tiedoista, joita varastoidaan. Me hylkäämme tämän sen vuoksi, että tämä sopimus ja sen soveltamisala on huomattavasti laajempi kuin se, mitä te mainitsette, esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastainen taisteli. Artiklassa neljä on lauseke, jossa hyvin selkeästi tuodaan esiin tämä soveltamisala. Ja tätä ei millään muotoa voida hyväksyä sen vuoksi, että PNR-tietojen luovuttaminen myös kolmansista maista ja se, että niitä voidaan välittää muuallekin, eikä parlamentti kykene niitä mitenkään valvomaan, eivätkä ne ole mitenkään avoimisia. Eli tässä salainen palvelu saa mitä se haluaa. Me hylkäämme tämän myös sen vuoksi, että näiden tietojen säilyttämisaika rikkoo kaikkea kohtuullisuutta. Ja arkaluontoiset tiedot, joita voidaan säilyttää jopa 30 päivää tai kauemmin, se on skandaali. Tämä on täysin mahdoton meille ryhmänä, me emme voi tätä millään tavalla hyväksyä. Tämä on ihan naurettava koko tämä sopimus liittyen ihmisten oikeuksiin. Ja se, millä tavalla ylipäätään ihmiset voivat tästä valittaa, kun ei ole kunnollisia sääntöjäkään. Ja herra Fossille haluaisin sanoa, samoin kuin niille jäsenille, jotka täällä haluavat äänestää puolesta, jos jokin on meidän omissa eduissamme ja omissa sopimuksissamme, niin se on tämä, eli meidän täytyy hylätä tämä. Meillä on vastuu EUn kansalaisista. Grazie. Kiitokset Robert. Ja seuraavana Robert Sistra, puolitoista minuuttia. Herra Sistra. Kiitos puhemies. Viranomaisten tärkein tehtävä on turvallisuus. Ja sen vuoksi kaikilla Euroopan jäsenvaltioilla on vastuu suojella omia kansalaisiaan terrorismia vastaan. Eikä eh, Brysselin pitäisi tässä eh, sitä estämään. Kansalaiset odottavat ihan oikeutetusti turvallisuutta ja maiden täytyy itse voida päättää, kuka heidän maanperälleen pääsee ja kenen kanssa he tekevät yhteistyötä ja tämän täytyy koskea myös Euroopan ulkopuolisia maita. Amerikka tietää täysin hyvin, millä tavalla taistella terrorismia vastaan, joten mitä Bryssel tähän nyt pistää lusikkaansa soppaan. Ja sitten se, että he haluavat äh, äh, henkilötietoja kaikista ihmisistä, jotka heidän maaperälleen tulee, se ei ole ainoastaan heidän oikeutensa, vaan heidän velvollisuutensa. Ja jos kansalainen ei halua näitä tietoja antaa, hän ei pääse USAhan ja se on kansalaisen oma päätös, ei Brysselin. Olkaamme hyvin selkeitä, tällaiset matkustajatiedot tai henkilötiedot ovat yksilön omaisuutta, ei yrityksen omaisuutta, ei Brysselin omaisuutta. Brysselin tehtävä ei ole lähteä neuvottelemaan siitä, että luovutetaan EU-kansalaisten henkilötietoja kolmansille. Terrorismi koskee meitä päivittäin, meidän on otettava se vakavasti ja meidän täytyy myös muistaa, että islam on ehkäpä nykyterrorismin suurin lähde ja se on suuri häpeä. Bryssel on naivi ja jäsenvaltiot hyväksyvät tämän. Ja minä syytän tästä jäsenvaltioita. He unohtavat kansalaisensa. Kiitokset. Herra Gistralle halutaan esittää kysymys. Herra Alvaro esittäisi sen. Otatteko se vastaan? Sopiko teille, että herra Alvaro esittää teille kysymyksen? Kyllä sopii. Okei. Okay. Selvä, herra Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ähm... Kiitoksia, puhemies. Voisiko kollega tehdä minulle palveluksen ja selventää, mitä hän tarkoittaa sillä, että islami ja terroristi-iskut liittyvät läheisesti toisiinsa. islam? Että islam on terrorismin lähde. Voorzitter, dit is een voorbeeld puhemies, tämä on hyvä esimerkki juuri mainitsemastani naivisuudesta islamistisissa maissa on ollut tuhansia ja tuhansia iskuja. Ja mistä te luulette, että Tuluusin isku tuli Lontoon, Madridin, Twin Towersin iskut? Miten minä voin oikein osoittaa, että islam on, islam on terrorismin lähde? Lukekaa lehtiä! Minusta on häpeällistä, että vain me parlamentaarikot olemme tämän tunnustaneet ja parlamentin asenteen perusteella ihmisten turvallisuus on vain näennäistä. Hyvä. Eteenpäin. Seuraavaksi herra Weber, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen, ministeri. Meidän täytyy kaikkien tunnustaa, että kun on tietosuojasta ja tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä, meidän pitämme täytyisi pitää eurooppalaisten kansalaisten tietosuojaa tärkeässä asemassa. Painotaisi myöskin sitä, mitä Watson sanoi yleensä puheenvuorossaan. Kyse on yhteisestä terrorismin vastaista taistelusta. Tuluusissa ihmiset joutuvat terroristitekojen kohteeksi ja tälläkin on myöskin roolinsa tällä keskustelulla parlamentissa. Kansanpuolen ryhmän kannalta on täysin selvää, että Yhdysvallat taistelussa terrorismia vastaan on meidän kumppanimme Yhdysvallat täytyy nähdä kumppani. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, sen kanssa. Ja tämä roolipeli, jossa amerikkalaiset ovat ilkeitä tieteenkeräjiä ja sitten kuitenkin ne eurooppalaiset hyötyvät tieteen analysoinnista, niin tällainen peli, on, sel, peli, johon ei pidä mennä mukaan, vaan meidän täytyy yhdessä ottaa vastuumme. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy toimia tässä eurooppalaisena. Jokaisella kansalaisella, jokaisessa valtiossa Taikka jokaisen valtion on oikeus määritellä itse, millä oikeuksilla tai millä ehdolla maahan voi matkustaa. Kanadan kanssa tästä keskustaa myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Nykyinen nyt ehdotettu sopimus tuo enemmän oikeudellista varmuutta. Ne, jotka vastustavat sopimusta, johtavat tilanteen sellaiseen jamaan, että oikeudellista varmuutta on vähemmän. Haluaisin kiittää lämpimästi komission jäsentä siitä, että hän teki selväksi sen, että Eurooppa on yhdessä vahvempi ja saa enemmän aikaan kuin mikäli 27 jäsenvaltiota yksin neuvotelut Yhdysvaltojen kanssa. Kumppanuus amerikkalaisten kanssa on asia, jonka suhteen täytyy tarkastaa myöskin tulevaisuutta. Olemme, tieto, olemme neuvotelleet tietosuojaa koskevasta puitesopimuksesta, koska tietosuoja on tärkeä asia tietojenvaihtoyhdessä. Ja toinen, että amerikkalaiset pysyvät neuvottelupöydässä eurooppalaisten tarjous, että luotaisiin globaaliset standardit tietojen vaihtoa ja tietosuojaa varten, työstetään uuteen uskoon voi toimia vain pikäli eurooppalaiset Yhdysvallat ovat yhdessä luoda puitesopimuksen tätä varten. Silloin voitaisiin luoda mahdollisesti globaalit maailmanlaajuiset standardit, ja tämä olisi eduksi Euroopan kansalaiselle. Weber. Herra Weber, kaksi kollegaa haluaa esittää teille kysymyksen. Sopiiko tämä teille? Selvä. Hyvä. Ensimmäisenä herra Tavares. Muito obrigado. Kiitos puhemies. Arvoisa herra Weber, Meillä äh, kaikilla on velvollisuus käydä äh, selkeää keskustelua täällä ja myöskin kansalaisten kanssa. Te sanoitte jotakin, mikä on varsin kunnianhimoista. Nyt haluaisin tiedustella teitä, millä tavoilla äh, te <clears throat> yhdistätte Tulusin kohdistuneet iskut ja, ja Pakistanin kysymyksen. En ymmärrä tätä yhdistelmää. Ihmiset, jotka haluavat matkustaa, niin onko teidän käsityksenne mukaisesti heillä jonkunlainen mahdollisuus välttää omalla toiminnallaan äh, tämän tyyppiset iskut? Kuitenkin kyseessä on aivan selkeästi materialistinen ja, ja käytännön kysymys. Sitä ei mitenkään käsittääkseni voi yhdistää. Herra Weber. Että kollegi. Niin, arvon kollega. Kaikki, ovat mukana, jotka ovat mukana terrorismin vastaisessa kamppailussa tietävät, että ei eh, tässä niin ole kysymys yksittäisestä tapauksesta, vaan kokonaisuudesta. Kysymys on siitä, eh, millä tavalla niitä tietoja kerätään eh, tavallaan yhteen ja kerätään esimerkiksi tietoja puhelintiedoista tai minkälainen menettelytapa jollain on. Tämä on siis kokonaiskuva. En minä usko, että yksi yksittäinen tieto vie mihinkään tulokseen. Minä sanoin vain, että ihmisten, kansalaisten tietosuoja on meidän intresseissämme, mutta meidän täytyy ihan yhtä paljon miettiä myös sitä, minkälaisia tietoja me annamme viranomaisille niin, että ne kykenevät ennaltaehkäisesti ehkäisevästi välttämään terrori-iskuja. Enempää tai vähempää en sanonut arvoisa stop. Eh, herra Weber, äh- Arvon herra Weber, minä kunnioitan kyllä teidän näkemystänne. Mutta te sanoitte, että tietystikin meidän täytyy tehdä yhteinen sopimus kolmansien maiden kanssa. Kysyisinkin, miten te reagoitte Saudi-Arabian tai pian myöskin Kiinan mahdollisuuteen pyytää tällaista sopimusta, samanlaista sopimusta kuin amerikkalaiset nyt peräänkuuluttavat. Miksi me emme saa samasta sopimusta kuin Yhdysvallat nämä maat saavat kysyä? Miten sitten voidaan tämä Euroopan parlamentissa perustella tämä päätös ja miten reagoimme sitten, kun nämä maat mahdollisesti sitten haluavat vaatia vielä enemmän kuin Yhdysvallat vaatii eurooppalaisilta. Pitääkö meidän sitten hyväksyä kaikki vaatimukset, jotka kolmannet maat esittävät, huolimatta siitä, noudattavatko ne vaatimukset tai vastaavatko vaatimukset Euroopasta lainsäädäntöä vai eivät? Arvon kollega äh, Albrecht, äh, kun minä puhun näiden toimijoiden kanssa, he kertovat meille, että monia Euroopan äh, terrorivalmisteluita ei olisi voitu selvittää, mikäli näitä tietoja ei olisi saatu kerättyä. Näin he ovat kertoneet minulle. Ja sen vuoksi minä näen asian myös niin, että USA on Euroopan kumppani, joka taistelee yhteisessä taistelussa terrorismia vastaan. Ja äh, tässä ei ole kysymys siitä, että annettaisiin vapaa kirja kaikille maailman maille. Enkä ole samaa mieltä, kun te sanotte, että, eh, että me pitäisimme USAta samalla linjalla kuin Kiinaa. Se on teidän näkemyksen, ei minun. USA on meidän kumppanimme ja tämä sopimus komissiossa eh, vahvistaa nyt meidän asemaamme myös eh, tiukentaa vaatimuksena sille, mitä USAssa tehdään näillä tiedoilla. Minä haluan vahvan Euroopan, mutta hyväksyn USA USAan myös tasa-arvoisena kumppanina, joka yhdessä haluaa taistella terrorismia vastaan. On vielä kolmaskin kysymys teille. Näköjään äh, <clears throat> monet haluavat esittää äh, kysymyksiä. Edustaja Vastrit. Kiitos puhemies. Minä tunnen teidät jo pitkään. Ja te olette aina peräänkuuluttaneet oikeusvaltioperiaatetta voimakkaasti. Olenkin nyt hieman hämmästynyt siitä, mitä te ja teidän ryhmänne sanotte tässä keskustelussa. Sanotte, että tämä sopimus on hyvä. Minun mielestäni se on täysin mieletön. Ja te sanotte, että mikä sopimusta ei ole, Yhdysvallat tekee joka tapauksessa, mitä se lystää. Mutta hyvä herra Weber, mikäli me saamme tämän sopimuksen vain siksi, että me pelkäämme hyväksymme sopimuksen siksi, että pelkäämme, että Amerikka tekee, Amerikka tekee joka tapauksessa mitä se haluaa, niin myös tämä on väärin. Miten me, me voimme perustella tällaista äänestäjille? Kysynpä vain. Olen nyt hyväksynyt kolme sinistä äh, korttia, joten muita kysymyksiä ei enää voida esittää. Keskustelu on jatkuttava. Toisessa yhteydessä voitte mahdollisesti esittää jollekin muulle puhujalle saman kysymyksen. Uh, rechtswidrig Kysymys siitä, että jokin olisi äh, oikeuden vastainen. No, meillä on yksi äh, järjestö, jonka kanssa me, me olemme yksi järjestö, jolla on mahdollisuus äh, neuvosto, neuvotella. Eli komissio, komissio on se, joka seuraa oikeusperustaa ja neuvottelee asioista ja jos jotkut muut ovat eri mieltä, tai hallitukset tai jäsenvaltiot, niin eh, silloinhan ne voivat eh, viedä tämän koko sopimuksen tuomioistuimeen. Se on meidän oikeusjärjestelmämme. Ei minulla ole mitään sitä vastaan. Mutta jos komission oikeudellinen yksikkö sanoo, että sopimus on ok, se riittää. Millä tavalla te aiotte sitten selvittää äänestäjille ja kansalaisille sen, jos tämä sopimus tänä päivänä hylätään? Eli että USA lähtee suoraan neuvottelemaan lentoyhtiöiden tai valtioiden kanssa. Silloin te olette tavallaan vastuussa siitä, että ei ole mitään pelisääntöjä enää matkustajien tietosuoja vaihtossa. Kiitos ja sitten jatkamme herra Lopesakin ja kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Minulla on äh, kunnia äh, johtaa kansalaisvapauksen valiokuntaa. Tätä asiaa on käsitelty siellä pitkään ja hartaasti. Äh, näiden keskustelujen, tiiviiden keskustelujen tuloksena järjestettiin demokraattinen äänestys, joka tuo esiin enemmistön kannan. Sitä siis heijastelee äänestyksen tulos 31 puolesta, sopimuksen puolesta, Joten tämä on Euroopan parlamentin kannanotto. 23 ääntä vastaan. Tämä on siis tulos, jonka taustalta on löydettävissä paljon työtä. Me pyrimme nyt rajamaan itse aiheen. Kysehän oli yhtäältä asiasta, jossa ei ole mahdollista päästä täydelliseen lopputulokseen, mutta kuitenkin kyse oli tilanteesta, jossa esimerkiksi otettiin esimerkki henkilöstä, joka joutuu mahdollisesti vuodeksi tai jopa kolmeksi vangituksi tilanteessa, jossa näitä tietoja ei käytetä. Pyrimme, niin kuin sanottu, rajaamaan tässä yhteydessä tietojen säilyttämisaikaa, joka on määritelty maksimissa 15 vuodeksi. Niin kuin sanottu, periaatteena käytettiin PUS eli tarjontaperiaatetta, jonka tarkoituksena on suojella henkilöitä, jotka tietoja antavat. Euroopan parlamentilla on mahdollisuus olla mukana neuvottelemassa asiasta Euroopan unionin puolella. Ja on aivan selvää, että vastapuolena tässä yhteydessä on Yhdysvallat. Mitä vaihtoehtoja meillä on? Vaihtoehto on se, että kaikki 27 jäsenmaata käyvät omat neuvottelunsa. Euroopan unionin yhteisneuvottelut ovat varmastikin parempi vaihtoehto. Sitten toinen asia. On tunnustettava se, että käytännöllisesti katsoen tämä on jatkoa sopimukselle, josta neuvoteltiin ja josta sovittiin jo vuonna 2007. Jos jätämme tämän sikseen, tilanne heikentyisi, huonontuisi tämänhetkisestä tilanteesta ja siksi mielestäni on järkevää tukea tätä uutta sopimusta, koska muuten olemme status quo-tilanteessa ja tilanne eh, huononee. Me tarvitsemme oikeudellisia sääntöjä, normeja, joita lentoyhtiöt ja lentoliikenteen harjoittajat eh, käyttävät, koska kuitenkin kyse on yli 40 miljoonasta eurooppalaisesta matkustajasta, jotka vuositasolla matkustavat Yhdysvaltoihin. Kiitos. Seuraavaksi herra Alvaro, puolitoista äh, minuutti. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Glaube, wir machen uns Kiitos puhemies. Me emme liberaalina varmasti helpota tilanteemme, kun meidän täytyy tehdä päätös. Tämä on meille tällainen harkintaprosessi. Me seuraamme faktoja emmekä mitään oppeja. Me olemme tietoisia siitä, että oikeusturva ja selkeys on hyvin tärkeää ja myös se, mitä sanamuotoja tässä sopimuksessa käytetään. Minusta tässä puuttuu esimerkiksi soveltamisalan selkeys ja ö, tämä varastointi. Eli minusta tässä ei, tämä ei ole tarpeeksi selkeä sanoiltaan. Ja mehän olemme tunnettu ryhmänä, joka kannattaa vapautta, mutta vapauden kanssa kulkee myös äh, vastuu ja turvallisuus. Ja meidän vastuumme on suojella kansalaisia. Ja minä uskon, että se kun me hylkäämme tämän sopimuksen, niin osoitamme, että emme hyväksy vapauksien ja turvallisuuden murentamista. Kiitokset ja seuraavana Rova Sargentini. Kiitos puhemies. Täällä on tuotu esiin Tuluusin esimerkki ja minä haluaisin ottaa esimerkiksi nigerialaisen, joka Jemenin kautta Amsterdamin kautta Detroittiin. Hänen isänsä oli soittanut USAan lähetystöön ja sanonut, että minun poikani Äh, hänellä, hänellä on äh, huonoja aikeita ja sama tiesi myös äh, Ranskan poliisi. Eli meidän turvallisuuspalvelullamme on tietoja yksilöistä, joilla on pahoja aikomuksia, eivätkä he kuitenkaan käytä niitä oikealla tavalla. Ja kuitenkin, jos meidän turvallisuuspalvelumme tekisivät sitä, mitä he voisivat tehdä sillä informaatiolla, mitä heillä on, se olisi meille hyväksi. PNR on nyt jälleen tällainen tavallaan merkkipolitiikkaa, eli kun on uhkaa, uhanalaisia aikoja, ihmiset tekevät irrationaalisia tekoja, joita ei voi enää korjata. Ja se, että lähdetään kertomaan, kaik, lähdetään keräämään kaikkien matkustajien tietoja, on enemmän tällainen merkki siitä, että tehdään jotain. Kiitokset. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Rolf Foster. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Keskustelu on ollut erittäin paljon puhuva. Nähdäkseni tässä on kuitenkin pallo karannut käsistä, ainakin esittelijän puolella. Ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota siihen, että kymmenen vuotta sitten yli 3000 ihmistä kuoli Yhdysvalloissa tehdyssä iskussa. Henkilö, joka minun valtuuskunnassani vastasi liikenne- ja matkailukysymyksistä, minä tuolloin vaadin, että eurooppalaisen lentokentillä turvallisuustoimia tiukennettaisiin näiden kammottavien iskujen jälkeen omalta osaltani oman näkemyksiäni, jotka liittyvät omiin ihmisoikeuksiin. Minun mielestäni ihmisoikeuksien loukataan, mikä hallitukseni ei riittävästi ryhtyisi toimenpiteisiin minun turvallisuuteni varmistamiseksi silloin, kun matkustan sekä oman maani sisällä että maani ulkopuolelle – Joskus täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotka eivät välttämättä ole kovinkaan suosittuja, mutta kyse on myöskin tasapainosta. No, on pakko sanoa esittelijä, että 37 000 jalkaa maanpinnan yläpuolella. Terrorismit eivät yhtään välitä siitä, mistä me pidämme, mistä emme pidä. Olen käyttänyt yli 20 vuotta ilmaliikennealalla ja 70-luvulla nuorena ihmisenä tulin tietoiseksi terrorismien toimista. Heillä ei ole mitään rajoja, ei minkäänlaista moraalia eikä minkäänlaisia perusteitakaan useinkaan ihmishenkin riistämiselle. Ei heitä kiinnosta tällainen. He haluavat vain ilmaista mielipiteensä. Toteaisin, että PNR-tiedoissa on kyse perustavanlaatuisesta tiedosta, eikä paljon muusta. Minun nähdäkseni on selvää, puhemies, että kollegani kansallisvapauksien valiokunnassa ovat vahvasti neuvotelleet mietinnön puolesta varmistaakseen EUn kansalaisten suojelun ja kaikkien suojelun uskoakseni nyt riittävät turvatoimet ovat nyt varmistetut. Syyskuun 11. päivän jälkeen PNR-tiedot ovat tärkeitä sekä Yhdysvaltain puolella että myöskin yhdistynyt kuningaskunta on voinut käyttää tietoa hyväkseen esimerkiksi heinäkuun 7. päivänä pommiiskyön selvittämiseksi. Tietoa voidaan käyttää kautta maailman minä ja EKRn kollegani kehotamme parlamenttia tukemaan tätä sopimusta ja hyväksymään tämän vahvan sopimuksen, josta nyt on neuvoteltu. Tämä sopimus tulee myötävaikuttamien Britannian ja kaikki muidenkin maiden kansalaisten turvallisuuteen, kun he matkustavat kautta maailman. Foster, grazie. Kiitos, Rova Foster. Rova Intelt haluaisi esittää teille kysymyksen. Otatteko sen vastaan? Yes, honorable Intelt. Um, Kiitos puhemies. Haluaisin äh, kysyä kollega Fosterilta, että äh, miten sitten kaikki nämä kollegat, jotka vastustavat tätä sopimusta, että väitätte, että minä en olisi sen takia miettinyt tarpeeksi turvallisuutta. Voisitteko te vastata kysymykseen, millä tavalla kansanterveys tulli, valvonta ja maahanmuutto, millä tavalla ne vaikuttavat näihin lentokoneisiin tuolla korkealla? Ei minä tässä nyt naljailut esittelijän suuntaan. Ehkä esittelijä kärsii tässä prinsessa-syndroomasta, onko hän nyt mikään terrorismiasiantuntija. Olin yhdistyneessä kuningaskunnassa kokouksessa, jonka herra Kirkhope järjesti. Mukana oli myöskin sisäministeriön virkamiehiä. Kyse nyt ei ole siitä, että kaikki hänen valiokuntansa kollegat olisivat valmiita toimittamaan niin paljon tietoa kuin vain mahdollista tämän mietinnön tueksi, mutta kymmenen vuoden ajan jo, hyvä rouva esittelijä, on asia puitu. Ja jotkut teidän tänään esittämänne kommentit ovat hyvin naiveja. Ehkä teillä eri planeetalla. Te kuvittelette, että teillä on monopoli ihmisoikeuksien osalta. Ei teillä sellaista tietenkään ole. Kuvitteletteko te, että täällä parlamentissa muut eivät usko, että ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja että tiedon, tietoturvaa eivät ole tärkeitä? Ei me nyt tyhmiä ole. Ei kenenkään teidän kaltaiseen tarvitse tulla meille saarnaamaan asioista, jotka tiedämme yhtä hyvin kuin tekin. Hallitusten ja poliitikkojen täytyy joskus tehdä tiukkoja päätöksiä, eikä se ole aina helppoa. Minun nähdäkseni tämä on paras mahdollinen sopimus, joka voidaan saada aikaan. Ja tämä on hyvin vakavasti vakavalta pohjalta neuvoteltu ja nähdäkseni komissio tulee erittäin hyvin sitä myöskin noudattamaan ja valvomaan. Rouva Foster, laittakaa kuulokke takaisin, koska täällä on kaksi äh, lisää kysymyspyyntöä. Morbaita ja Albrechtilta. Sininen kortti on varsin hieno, kiinnostava ja hyödyllinen toimintatapa, mutta sitä on kuitenkin käytettävä sillä tavoin, että pysymme aikarajoissa. Emme voi niitä ylittää. Mutta nyt edustaja Olbrecht. Kiitos kaikilla kunnioituksella. Normaali olosuhteissa, odottakaa kysymyksen loppuun. Normaaliolosuhteissa olisitteko te samaa mieltä siitä, että hallitus olisi sitten oma tai jokin toinen, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mihin me matkustamme ja kenen kanssa me matkustamme, kuinka usein matkustamme, kuinka paljon käytämme rahaa lentolippuihin ja onko meillä jotain terveysongelmia, siis normaaliolosuhteissa hallituksella saattaa olla oikeutettu intressi kerätä tietoja, mikäli he voivat sillä tavalla tämän informaation kautta suojella ihmiselämiä. Mutta millä tavalla he voivat suojella tämän tietosuojan kautta terrorismilta? Kiitos. Arvoisat kollegat, teidän on pysyttäydyttävä puheajoissa. Your comment, your comments, cool. Otan tietystikin huomioon teidän kommenttinne. Lentoliikenteen harjoittajat ovat historiallisesti ja perinteisestikin keränneet tietää meistä jo silloin, kun lippuja on ostettu. Jo vuosikymmenten ajan näin on ollut. Hyvin vähän tämä tiedonkeruu on muuttunut senkään jälkeen, kun tehtiin syyskuun 11. päivän iskut. Joten teidän pointtinne on kyllä aivan oikean osuva. Kuinka paljon tietoa on liikaa tietoa? Ongelma, joka meillä tänä päivänä on, että terrorismi ei pysähdy rajalle. Se on kansainvälistä toimintaa. Joten joskus äh, hyvin raskain mielin meidän kansalaisina on pakko toimittaa tietoa, jota emme välttämättä haluaisi toimittaa. Ja hallitusten ja poliitikkojenkin on joskus vaikeaa todeta, että meidän kaikkien etujen mukaista on, että näin tehdään. Joten mitään mustavalkoista vastausta ei tähän ole. Kyse on kumulatiivisesta vaikutuksesta, joka on syntynyt viisi, vuosikymmenten aikana terrorismi-iskujen myötä. Foster. Niin, arvoisa edustaja Foster, minulla on kysymys teille, koska te olette sitä mieltä, että PNR-tiedoissa on kysymys perustiedosta, eli hyvin vähästä tietomäärästä. Oletteko te tietoinen siitä, että IPA-informaatio on osa se, se on jo enemmän kuin tämä perusinformaatio, jota siirretään ympäri maailman. Eli se, että kuka istuu milläkin lennolla ja mihin. Ja oletteko te tietoinen siitä, että PNR-tiedoissa otetaan mukaan myös se, mitä minä ostan lipullani lentokentällä ja että minun luottotietoni ovat siellä mukana ja että kaikki tiedot siitä, millä tavalla minä olen lentänyt aiemmin ja että näissä te olette jo käyttänyt 15 kertaa puheenvuoron tänä aamuna. Teidän on otettava huomioon myöskin muut läsnäolijat. Rouva Foster, voitte nyt vastata puheenjohtajan puitteissa. I'll be very brief. The... Aivan lyhyesti. Vastaus on kyllä. Benissimo, riprendendo... Hienoa. No niin, sitten eteenpäin, herra Borgezia. Presidente, eh... Puhemies, ennen kuin lähde käsittelemään varsinaista asiaa. Minun on kuitenkin esitettävä kommentti herra Lopes Aguilarille. Hän puhui varsin hienosti ja, ja vakavahenkisesti ja toimii tällä tavalla myöskin kansalaisvapauksien valiokunnassa. Haluaisin kuitenkin esittää muutamia vakavia perusteltuja vasta-argumentteja. Mielestäni tänä aamuna sen sijaan, että esitettäisiin filosofisia ajattelumalleja ja oikeuskysymyksistä ja niin edelleen, on pikemminkin mietittävä turvallisuusseikkoja ja kansalaisiamme, Euroopan unionin kansalaisia. Ajattele vaikkapa nuoria, jotka ovat joutuneet terrorismin uhreiksi. Ajatellaan vaikkapa työntekijöitä, jotka ovat olleet junassa, jota kohta on suuntautunut isku. Meidän on mietittävä tämän tyyppisiä seikkoja ja myös luonnollisesti omia käsityksiämme, ja poliittisia kantojamme. Niin kuin kuulitte, Herra Batten äh, niin ikään totesi, että me emme voi hyväksyä tätä. Ei, miksi, ei niinkään sen vuoksi, etteikö asia sinänsä meidän mielestämme olisi äärimmäisen tärkeä. Ei, mutta äh, pikemminkin ajattelemme tässä terrorismia ja mahdollista ylin, ydinterrorismia. President, es ist doch einfach so, dass das BNR zweifellos Oletteko te sitä mieltä, että tämä ei tarpeeksi suojelisi kansalaisia? Ja se varsinkin, kun näitä tietoja annetaan USAlle ja niitä voidaan sieltä vielä antaa edelleen kolmannelle maille. Tätä PNR-sopimusta pidetään eksekutiivisena sopimuksena, eli kongressin ei joudu sitä ratifioimaan. Se ei ole oikeudellisesti edes sitova USAlle. Ja jos voidaan eh, seurata hyvin tarkasti eh, eurooppalaisten matkustustapoja, niin on ihan naivia ajatella, eh, että USAssa ei hyödynnettäisi tätä sopimusta. Se on ihan naivia. Ei ole olemassa mitään tasa-arvoista kohtelua eurooppalaisten matkustajien ja USA-matkustajien kesken. Ja kuitenkin sanotaan, että eh, komissio on tässä tehnyt parannuksia, sen olisi pitänyt tehdä vielä enemmän niitä. Kiitos. Kaksi minuuttia, herra Busutil. Uh, Kiitos, puhemies. Kun äänestämme, meidän täytyy vastata kysymykseen, onko tämä sopimus tasapainossa kahteen tavoitteeseen? tavoitteen osalta, jotka ovat meille tärkeitä. Yhtäältä kansallisten turvallisuuden suojelu ja toisaalta heidän yksityisyydensä suojelu on kyseessä. Tässä valossa meidän täytyy arvioida sopimusta, joka meidän edessämme, ennen kuin voimme sanoa kyllä tai ei. Minun vastaukseni tähän kysymykseen on kyllä. Nähdäkseni oikeudenmukainen tasapaino on saatu aikaan sopimuksessa, vaikkakin ensimmäisten joukossa – myönnän, että sopimus ei täysin vastaa meidän suuria odotuksiamme tietosuojan osalta, eikä se ole merkittävä läpimurto, jota olisimme toivoneet. Minulla on mielestäni kolme syytä, miksi sopimusta kannattaa tukea. Syynsä niistä syistä on jo mainittu. Sopimus on parempi kuin se, että sopimusta ei ole ollenkaan sekä turvallisuuden että myöskin kansalaisten yksityisyyden kannalta. Sopimus tuo mukanaan parempia tietosuojamääräyksiä kuin vuoden 2007 sopimus. Ja meidän täytyy muistaa, että ilman tätä sopimusta, kuten totesin, tieto edelleenkin vaihtaa paikkaa, halusimmepä sitä tai emme. Yhdysvallan oikeus pyytää kaikkea tietoa henkilöistä, jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin joka tapauksessa, joten me pyrimme nyt saada aikaan sen, että kansalaisten tietosuoja varmistuu parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun tietoa siirretään. Mikäli sopimusta ei olisi, saattaisi olla, että lentoliikenne tästä hankaloituisi, matkustajat joutuisivat pitkään odottelemaan ja tietosuoja ja yksityisyys kärsisivät molemmat. Ei ole epäisy, epäilystäkään siitä, että PNR-tietojen prosessointi auttaa tai parantaa kansalaisten turvallisuutta. Ei tämän pitäisi olla mikään tabu täällä parlamentissa. Turvallisuuden parantaminen, jokaisen kansan turvallisuuden parantaminen on aivan yhtä tärkeää. Sopimus on kaikkia muuta kuin täydellinen tämän myöden, mutta kuitenkin sopimus on kanssa kannalta parempi kuin, että ei olisi sopimusta. Äh, Rova Carmen Romero Robes, haluaisi esittää teille kysymyksen. Otatteko sen vastaan? Gracias. Kiitos puhemies. Herra Busute, te tiedätte, että kansallisissa parlamenteissa ainoastaan 13, kolmessa maassa PNR-kysymys on kansallisessa lainsäädännössä mukana. Saksassa, anteeksi, Ranskassa ja Iso-Britanniassa äh, on otettu kysymys esiin pelkästään maahanmuuttokysymyksissä ja Tanskassa terrorismiyhtyenä. Tiedättekö, että kansallisissa äh, parlamenteissa äh, on käyty keskustelua asiasta, joten Euroopan parlamentin selvitys ja kansalaisvapauksien valiokunnan kannanotto ei ole suinkaan ainut äh, kannanotto. Nimittäin meillä on olemassa myöskin äh, muita selvityksiä ja myöskin äh, käsitys siitä, että tämä on törmäyskurssilla Euroopan kansalaisten oikeuksien kanssa. Kiitos. Kyllä tiedän tämän ja tiedän myös, että PNR-sopimus ja sen tehokkuus terrorismin vastaisessa taistelussa on meidän mielestämme niin hyvä, että me haluamme PNR-järjestelmän myös Euroopan unioniin sen sisälle. Kaikki ne argumentit, jotka vastustavat tätä sopimusta, johtuu lähinnä siitä, että he sanovat, että se ei antaisi tarpeeksi suojaa, yksityisyyden suojaa. Ja nimenomaan kysymys on siitä, että ilman tätä sopimuksesta tietosuoja takeet olisivat vielä heikommat meidän kansalaisillemme, joten pyydänkin tämän sopimuksen vastustajia rekisteröimään myös tämän tärkeän yksityiskohdan. Seuraava puhuja, Rova Sippel, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Monien vuosien ajan terroristi-iskut ovat johtaneet siihen, että PNR-tietoja voidaan kerätä ja käyttää. Terrorismia käytetään kuiten, ei voida kuitenkaan enää käyttää näiden tietojen keräämiseen perusteena. Järjestäytynyt rikollisuus ja kaikki muut ja on otettu tähän mukaan myös ihmiskauppa. Miljoonien ihmisten tietoja kerätään, mutta kuitenkin vain muutama Muutamiin seuraamuksiin yritetään. Tietojen keräämistä voitaisiin parantaa, kerro Malmström. Kysy on siitä, että jotkut tiedot voidaan säilyttää enää kymmenen vuoden ajan. Tietosuoja kuitenkin astuu voimaan, astuu kuvan aiemmin silloin, kun rajoitetaan tietojen käyttöalaa. Mutta mitä tapahtuu sitten sopimustekstin suhteen? Mitä sen tekstissä lukee? Miljoonien ihmisten tietoja voidaan, täysin viettämien ihmisten tietoja voidaan säilyttää kymmenen vuoden ajan. Niitä voidaan tarkastella kriteerien valossa ja käyttää mihin tahansa tarkoituksiin. Muutkin rikokset, rikokset joista voi saada kolmen vuoden vankeusrangaistuksen, tulevat tässä kyseiseen. Henkilö, joka mahdollistaa Yhdysvaltoihin hänen tietonsa kerätään ja Yhdysvalloissa, mikäli kyse on rikoksesta, josta voi saada yli kolmenvuotisen rangaistuksen, tällaisten rikosten yhteydessä tietoja voidaan käyttää hyväksi. Rajat ylittävää, kun ihminen menee rajan yli, tai tämä on jo rajat ylittävää toimintaa rikollisuudenkin osalta, kun mä yhdistän Yhdysvaltoihin, mikä tahansa tuomioistuin voi vaatia tietoja nähdäkseen. Parempi tietosuoja olisi tarpeen soveltamisala on hyvin laaja. Sen vuoksi tietojen toimittaminen eteenpäin muille viranomaisille ja kolmansille maille on erittäin epäilyttävää. Siksi on pahoiteltavaa, että tietosuoja viranomaisten harjoittama valvonta ei ollut tässä riittävällä tasolla. Yhdysvaltoihin matkustaa enemmän ihmisiä, joita epäilän terrorismista ja vuosien ajan ilman, että heitä on syytetty mistään, niin he voidaan pidää pidätettyinä ja sitten todeta syyttömiksi. Terrorismia vastaan täytyy taistella kyllä. Tällä tekstillä menemme kuitenkin askelen liian pitkälle. Silloin kaikki kansalaiset joutuvat epäilyksen alaisiksi. Toimitamme heistä tietoa Yhdysvalloille vastoin meidän arvojamme ja ilman, että kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan. Albrecht kysyi, eivätkö sopimuksen puoltajat häpeä laisinkaan. Olen erittäin huolissani siitä suunnasta, johon nyt olemme menossa, mikäli me hyväksymme tämän sopimuksen. Siksi olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy vastustaa tätä sopimusta. Grisbeck, Kiitokset sitten rouva äh, Grisbeck. Minuutti puhemies, korvoisa Akta, Swift, PNR, nämä kaikki eh, ovat aiheita, jotka on täällä otettu usein esiin ja ne huolestuttavat Euroopan unionin kansalaisia. Kukaan ei oikeastaan tiedä, mistä on kyse, mitä kaiken tämän takaa on löydettävissä, onko kyseessä liika, liialle viety matkustajien eh, tarkkailu, annetaan tietoja esimerkiksi eh, ruokailutottumuksista ja muista kysymyksistä lentojen aikana – Nämä ja muut aiheet ovat olleet eh, esillä tämän aamun pitkässä ja, ja kiintoisassa eh, keskustelussa. Takuita annettiin vuonna 2007 ikään kuin punaisena eh, linjana. Sen avulla Euroopan parlamentti hyväksyi säännöt. Tällä hetkellä emme kuitenkaan tilannetta enää voi esimerkiksi vastavuoroisuuden puutton, puutteen vuoksi hyväksyä. Niin kuin täällä todettiin, Toiset taas totesivat, ettei matkustajarekisteritieto kanta oikeastaan pidä paljon mitään sisällä. Näin ei ole mielestäni ole. Mitä olemme nyt saaneet aikaiseksi? Todetaan, että me saa mitään sen kummempaa. Tätä asiaa on käsiteltävä oikeusinstanssissa äh, oikeuden tasolla. Kuitenkin kyse on eurooppalaisesta de- demokratiasta, terrorismin vastaisesta kamppailusta ja ö, äh, tietojen säilyttämisestä. Ja tästä syystä äh, vastustan ja äänestän myöskin ö, ei. Rova Flotre. Monet kollegat ovat täällä varmaan huomanneet, että kyse ei ole perusoikeuksien kunnioittamisesta. Jotkut toteavat, että ei tämä nyt sen kummempi asia ole ja, ja se on pienempi paha. Turvallisuus on tärkeää. Erilaisia kommentteja on esitetty. Tässä on niitä saatu kuulla pitkään. Kuitenkin niin kuin tiedätte, terrorismin vastainen politiikka, jotta se olisi tehokasta, ei siis moraalin perustavaa tai perustuvaa tai kansainvälisiin sopimuksiin perustavaa. Se on luonteeltaan, tai sen oletetaan ainakin olevan luonteeltaan myöskin sellaista, että se ottaa huomioon perusoikeudet. Ei se ole sen vähäpätäisempi asia. Menneisyyden Menneisyys on jo tuonut esiin tapahtumia ja tilanteita, kokemuksia siitä, että uhkia ei tällä tavoin voida poistaa. CIAn lennot, ihmisten kiduttaminen, salaiset pidätyskeskukset, nämä kaikki ovat esimerkkejä meidän alueelta Euroopan unionista. Haluammeko me harjoittaa yhteistyötä? Miksei, mutta jollei meillä ole olemassa valvontaa siitä, että kaikki on oikeudenmukaista ja oikeuden kirjaimen mukaista, emme sitä voi hyväksyä. Rova, Fosterille haluatte esit- Rova Foster haluaisi esittää kysymyksen. Rova Flot, hyväksyttekö sen? Kyllä. Kiitos ihan lyhykäisesti tähän kommenttiin. Hän sanoi, että kaikki kansalaiset vastustavat tätä. No, minun täytyy kertoa teille, että useimmat kansalaiset eivät tiedä tästä yhtään mitään. Se, mitä Euroopan kansalaiset haluavat, on varmistaa, että heidän hallituksensa kantavat vastuun, kun heidän mm, kansalaisensa matkustavat ympäri maissa, että he voivat tehdä sen vapaasti Euroopassa ja koko maailmassa, ja että hallitukset kantavat vastuun heidän turvallisuudestaan ja heidän on tehtävä vaikeita päätöksiä. Ja te olette ehkäpä joutuneet eh, nyt tähän ottaen huomioon nämä ranskalaiset eh, va- Ranskan vaalit. Kukaan ei edes tiedä PNRstä. He eivät tiedä, mitä se on. He odottavat vain, että poliitikot turvaavat heidän elämänsä. Prego, no. Sanoin, että Euroopan parlamentin keskustelussa ei saa jättää huomiota sitä, että kysymys on kansalaisten oikeuksista Mistä te puhutte, Rova Foster? Tämähän on vakava ongelma. Jos ihmiset eivät saa tietoa rekistereistä, eivätkä voi niitä valvoa, mielestäni tämä on vakava kysymys. Haluatteko saada aikaiseksi amerikkalaistyylisen terrorismin vastaisen oikeusjärjestelmän, jossa ihmisiä pidetään muita mutkittaa vankilossa ja pidätettynä – ei, eurooppalaisten täytyy saada tietoa siitä, mitä tehdään ja miten asiat toteutetaan. Hyvä, eteenpäin sitten äh, herra Ehrenhauser. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Euroopan parlamentti vuonna 2010 hyväksyi kaksi päätöslauselmaa suurella enemmistöllä. Yhdessä päätöslauselmassa tämä parlamentti esitti hyvin selkeitä edellytyksiä ja on tosiasia, että tämä sopimus rikkoo näitä edellytyksiä. Ensinnäkään profilointia ei ole vieläkään poistettu ja toisekseen tämä pull-menettely on mahdollista. Kolmanneksi tietojen edelleen antaminen, sitä ei ole rajoitettu selkeästi. Samoin kuin valtavan määrän tietojen varastointi ilman mitään tavoitteita on mahdollista. Ja tässä ei ole mitään vaihtoehtoja. Eli Täytyy sanoa, että tämä sopimus herättää hyvin paljon epäilyksiä Euroopan kansalaisten perusoikeuksien ja, ja tietosuojan rikkomisesta ja me emme tule hyväksymään tätä ja toivon, että kaikki äänestäisivät tätä vastaan niin, että voitaisiin parantaa omaa uskottavuutta. Kiitokset ja herra Mauro. Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies. Kaikki eh, tietävät, eh, että kysymys on äärimmäisen eh, <clears throat> hankalasta tilanteesta. Se on herkkä luonteeltaan. Se on kuitenkin ymmärrettävissä, jos asiaa tarkastellaan niin kuin neuvosto ja komissiokin asiat näkevät. Molemmat tahot puhuivat siitä, että on tehty tiettyjä myönnytyksiä. Ne ovat mukana sopimusluonnoksessa. Ylipäätään myönnytyksen käsite on varsin erilainen kuin tunnustamisen käsite. Se on pikemminkin ehkä kulttuurin perustuva kuin poliittinen lähestymistapa, joka on otettava huomioon, kun Yhdysvaltain viranomaisten kanssa käydään neuvotteluja. Pikemminkin kuin neuvottelujen käynti Euroopan unionin toimielinten kanssa – se vaihtoehto, että asia käsiteltäisiin kunkin jäsenmaan ulkoministerin kanssa, voi olla vaikea. No, tilanne on monimutkainen, mutta siitä huolimatta toteaisin itse, että niinkään ole huolestunut turvauhkakysymyksistä, vaan siitä, mitä koko tähän sopimukseen sisältyy. Haluan äänestää tämän puolesta, koska ymmärrän, että asioita ei voida kerralla ratkaista. Emme voi myöskään saada täysiä takeita miltään taholta siitä, että kaikki kansalaisoikeudet ja perusoikeudet toteutuisivat. Puheenjohtaja Kilar on tutkinut tätä asiaa varsin pitkään ja syvällisesti, samoin tehtiin koko valiokunnassa. Euroopan parlamentin EPP italialainen valtuuskunta tulee äänestämään äh, tämän puolesta. Kiitokset herra Mauro. Seuraavana äh, Rova Kinga Göntsö, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kansanpuolueella on oikeus hyväksyä PNR-sopimus. Niin kuin SWIFT-sopimuksenkin yhteydessä teimme päätöksemme hylätä sopimuksen. Olimme huolissani, koska emme ole saaneet riittävästi tietoa. Eikä parlamentin vaatimia ehtoja ollut saatu toteutettua lyöttyä lävitse keskustelun yhteydessä. Kansanvapauksen valiokunnassa kävimme keskustelua myöskin komission jäsenen kanssa. Joihinkin meidän vaatimuksiimme vastattiin jotkut seikat saatiin mukaan sopimukseen, mutta sopimuksessa on kuitenkin jotakin kohtia, joita me vieläkään voi hyväksyä. Katsomme kuitenkin, että sopimus on hyväksymisen arvoinen, koska muutoin tietoa siirretään joka tapauksessa Yhdysvaltoihin. Hyväksymmepä sopimuksen tai emme, ilman kuitenkaan mitään yhtenäisiä takuita tai muutoksen tai haku tai valitus on mahdollisuutta ja ilman mahdollisuutta valvoa tilannetta ja tietojen käyttöä. Vaihtoehto olisi kahdenväliset sopimukset yksittäisen jäsenvaltioiden Yhdysvaltojen välillä. Silloin jäsenvaltiot olisivat paljon heikommassa asemassa neuvottelussa Yhdysvaltojen kanssa kuin EU on ollut. Sopimus mahdollistaa sen, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voivat saada tietoa siitä, miten sopimuksen pano ja valvonta on hoitunut ja mikäli tarpeellista, voimme vaatia uudelleen neuvotteluita matkustajillakin tulee olemaan mahdollisuus tietää, mitä heidän tiedoillaan tehdään. Lisäksi oikeudellinen varmuus toteutuu eurooppalaisten lentoliikenteen harjoittajienkin puolella. Siksi kehdottaisin, että komissio tarkalleen valvoisi sopimuksen täytäntöönpanoa ja myöskin tietojen käyttöä ja prosessointia. Ja toivon, että parlamentille raportoidaan, mikäli havaitaan, että tietosuoja Euroopan unionin kansalaisten kohdalla on heikentynyt tai kansallisten oikeuksien loukattu. Kiitokset. Seuraavaksi Rova Nikolai, minuutti. Sper că acest parlament uh, poate privilegia. Tämä parlamentti edistää mielipiteiden moninaisuutta, mikä on hyvä. Ja me varmasti kaikki myös tunnustamme rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin uhat ja se, että niitä on hoidettava kansainvälisesti. Me tarvitsemme oikeudelliset puitteet ja sen vuoksi me olemme päätyneet tähän sopimukseen, joka on Euroopan kansalaisten kannalta myös puutteineen kuitenkin oikeuspuite, joka antaa heille tietyt takuut. On hyvin tärkeää huomioida, että kysymyksessä on perusoikeudet ja on harmi ja sääli, että näitä perusoikeuksia jossain määrin rikotaan. Mutta kuitenkin kansalaisilla täytyy olla nämä oikeudet ja on hyvä, että tämä on parantunut. Tässä on tapahtunut parannuksia tässä sopimuksessa, eikä ole mitään syytä, että me emme luottaisi USAan viranomaisiin ja komissioon. Nämä ovat siis argumentteja äänestää tämän puolesta. Kiitokset herra Tavares, minuutti puhemies. Tämä sopimus on varsin ristiriitainen. Me olemme puhuneet siitä, että se pitää sisällään tietoja, joihin puuttuminen ja valvonta on puutteellista. Ja toisekseen taas on asia tarkasteltava siltä kannalta, että amerikkalaiset, yhdysvaltalaiset viranomaiset saavat nämä tiedot käsinsä ja minkälainen mahdollisuus niihin on puuttua myöhemmin, se on auki oleva kysymys. Ja mikä olisi se oikeus taso ja, ja taho, joka mahdollisen valituksen yhteydessä tähän puuttuisi. Meillä on mielestäni nyt käsillä asia, joka on aika huono kielteinen seikka Euroopan unionin kansalaisille, koska meillä ei ole riittävästi takuita asiasta. Niin kuin Rouva Foster eh, sanoi, matkustajarekisteritiedot eivät pidä kovinkaan paljon tietoja sisällä, ei. Kyllä, mielestäni Euroopan kansalaisten on saatava tietää, mistä on kyse. Muutoin meidät eh, ymmärretään väärin ja sama koskee koko unionin politiikkaa. Herra Fos haluaa esittää teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Herra. Ähm- Kyllä, minun on todellakin kysymys teille. Miten sinä näet vaihtoehdon? Mikäli meillä ei tätä sopimusta, niin tietoja joka tapauksessa kerätään Yhdysvaltain puolella ilman minkälaista valvontaa erittäin todennäköisesti kansalaisten oikeuksien vapauksia loukataan ja kansalaiset joutuvat pitkään seisomaan jonoissa. Ja kansalaisten asema kaiken kaikkien huonompi. Ja vai Yhdysvaltojen matkustaminen vaikeutuu. Kyse ei pelkästään Yhdysvaltoihin matkustavista henkilöistä. Pikemminkin pitäisi helpottaa kansalaisten asemaa, eikä vain aiheuttaa heille lisää ongelmia. Caro Axel, Kiitokset kysymyksestäsi. Kysymys, jota käsittelemme, liittyy siihen, että me oikeuttaisimme kysymyksen, joka on törmäyskurssilla perusoikeuksien kanssa. Siksi sanon, että kyse on karhunpalveluksesta kansalaisille. Amerikkalaiset saavat tietoja käsinsä, mutta meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tehdä tästä oikeuttaa tätä kaikkea lain kirjaimen mukaisesti. Eli Jotkut tahot, esimerkiksi Venäjä, Kiina, muut maat ovat jo, mukana neuvottelemassa samantyyppisiä sopimuksia. Teillä olisi toinenkin kysymys vielä. Rova Foster, otatteko tämän vastaan? Uh, Kiitos puhemies. Edelliseen puheella olisin todeta, että mikä te haluatte siterata minua, niin siteratkaa edes oikein. Te, te tiedätte hyvin, että en minä noin sanonut silloin, kun viittasin kansalaisten mahdollisuuteen ymmärtää, mistä on kyse, kun puhutaan PNRstä. Ja mikäli te haluatte lyödä vyön alle, niin tehdään se ainakin parlamenttisalin ulkopuolella, eikä täällä istunnossa. Ilemilin vastaan teitä. Te sanoitte, että emme ole täällä kuuntelemassa teidän saarnojanne. Teille vain tiedoksi, kansa, jotka valitsivat teidät ja sitten minun valitsijani, ja kun minun valitsijani joutuvat kuuntelemaan teidän valitsijoitanne ja teitä, niin minä en hyväksy sitä, että te sanotte, että me olemme unohtaneet syyskuun 11. päivän ja kuolonuhret. Ja minä en syytä teitä koskaan vapauden riistosta, mutta muistakaa, että emme halua sitä, että meille toitetaan siitä, että me olemme mukaan unohtaneet syyskuun 11. päivän iskujen uhret. Älkää sellaista meille saarnatko. Seuraavaksi puhuu Rova Verman, minuutti. Wir sind alle der Meinung. Me olemme kaikki sitä mieltä, että EU ja USA täytyy suojella kaikkien kansalaisten tietoja ja turvallisuutta. Bilateraaliset sopimukset terrorismia vastaan, me olemme niistä kaikki yhtä mieltä. Mutta sen jälkeen kuitenkin haluaisin sanoa selkeästi, että tietosuoja artiklassa 16 ja artiklassa 8 perusoikeakirjassa on määritelty ja sitä on kunnioitettava. Ajatelkaa esimerkiksi artiklaa 13 ja 21 EUn sopimuksessa USAn kanssa sanotaan hyvin selkeästi, ristiriitaisesti, että äh, tässä ei anneta uusia oikeuksia. Minä vaadin, että me neuvottelemme edelleen niin, että meidän kansalaisemme saisivat hyväksyttävän äh, ratkaisun äh, turvallisuus ilman vapautta tai vapaus ilman turvallisuutta. Kumpikaan ei käy on kysymys siitä, että meidän täytyy löytää oikeanlainen tasapaino ja kaikkien ponnisteluin siihen on mahdollisuus. Kiitokset. Seuraavaksi herra Engel, kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Nyt kun tuntien 40 minuuttia on keskusteltu, minulla on edelleenkin sellainen mielikuva, että sopimus ei liity niinkään turvallisuuteen tai yksityisyyden suojaan, vaan pikemminkin siihen, että luodaan eurooppalainen oikeudellinen kehys Yhdysvaltain PNR-käytänteiden tueksi. Ei ole epäilystäkään siitä, että Yhdysvallat tekee mitä se haluaa silloin, kun henkilö astuu sen alueelle. Yhdysvallat voi itse tehdä mitä se haluaa. Ei ole epäilystäkään siitä, että Yhdysvallat tekee mitä vain on tarpeellista tehdä saadakseen haluamansa. Ongelma on siinä, että kyse on tällaisesta täytäntöönpanosopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. Valitettavasti Yhdysvalloissa ei ole Lissabonin sopimusta, jossa vaadittaisi sitä, että senaatti ja kongressi voisivat myötävaikuttaa ja ratifioida sop- kansainväliset sopimukset, jotka Yhdysvallat allekirjoittaa. Yhdysvaltain presidentillä on tiettyjä oikeuksia, mutta ei sellaisia oikeuksia kuitenkaan, jotka eivät ole Yhdysvaltain lakikirjoihin kirjatuta itse ja ryhmänikin nimissä en voi hyväksyä sopimusta, joka ei muuta nykykäytäntöä, koska nykykäytäntöön ei voida puuttua. Sopimus ei johda siihen, että henkilöt seisoisivat maahanmuuttojonossa lyömän aikaa tai räjäytyspaikalla lyömän aikaa kuin tällä hetkellä. Tässä ei mikään muutu. Eikä kenelläkään ole parempaa tietosuojaa kuin mikä heillä tällä hetkellä on, koska mikäli tarpeen on. Yhdysvallat yksinkertaisesti vain sanoa, että Euroopan kansalainen ei Yhdysvaltain lakien mukaisesti voi nyt tulla maahan. Minä en kerta kaikkiaan voi tällaiseen suostua. Kiitokset. Ja seuraavaksi Herra Lutsassa minuutti. Puhemies, on todettava varsin selkeän sanaisesti, että sopimus ei ole täydellinen. Argumentit ja varaukset, joita olemme tämän aamun kuluessa kuulleet, ovat varsin perusteltuja, se on aivan selvää. Mutta nyt on tarkisteltava asia kuitenkin tältä kannalta. Onko muita vaihtoehtoja, jotka takaisivat kansalaisten turvallisuuden? Tämänhetkisissä olosuhteissa uskon, että tämä sopimus josta äänestämme, edustaa kuitenkin heikkouksistaan huolimatta jonkunlaista ratkaisua, joten siitä on äänestettävä. Euroopan parlamentin on ennenkin pitänyt äänestää kansainvälisistä sopimuksista ja me olemme miettineet sitä, minkälaista yhteistyötä jatkossa käydään Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ja mikä on Euroopan unionin rooli tulevaisuudessa. Euroopan parlamentti luonnollisesti haluaa olla entistä tiukemmin mukana neuvottelussa, jota käydään Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Siksi meidän on tuotava esiin se, että me Euroopan unionin kansalaisina edustamme vastuullista kantaa. Seuraavaksi Jasmela puhemies. Oma äh, kantani on seuraavanlainen. Euroopan äh, unionia ja Yhdysvaltoja vastaan on esitetty uhkia. Äh, tämä on osa kansainvälistä rikollisuutta, terrorismia ja niin poispäin. Kuitenkin asia on käsiteltävä mielestäni perusoikeuksien kannalta. Tukholman sopimuksessa jo todetaan, että meidän on luotava tietojenvaihdon osalta selkeät sopimukset kolmansien maiden kanssa. Ja PNR-tietojen käyttö perustuu siihen, että turvatilannetta tiukennettaisiin ja parannettaisiin PUS-tarjonta vaihtoehtoa esitetään tässä yhdessä, yhtenä vaihtoehtona ja parannuksena vuoden 2007 sopimukselle. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että kansalaisilla on tietyt perusoikeudet, niitä on valvottava ja, ja suojeltava. Joko sitten oikeusteitse tai virallisist, virallisist, virallisteitse. Perusperiaate on suhteellisuus, perusperiaate. Siihen on mahdollista esittää joitakin poikkeuksia, mutta yleisesti ottaen kyse on kuitenkin kansalaisoikeuksien suojelusta, ja tästä on jo olemassa sopimus unionissa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko hyväksymme tämän sopimuksen parannuksinen, tai sitten äänestämme vastaan, ja se taas tarkoittaisi sitä, että joutuisimme kahdenvälisiin sopimuksiin tai vyöryttäisimme vastuun lentoyhtiöille – Henkilötietojen siirtäminen on tärkeä kysymys. Sen on tapahduttava turvallisesti ja myöskin kansalaisten on saatava oikeus omien tietojensa tutkimiseen. Puhemies, itse tältä pohjalta kuitenkin haluan äh, äh, taistella terrorismia vastaan ja äänestän tämän puolesta. Teillä on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Herra Leifrid. Kiitos, herra kollega Diesti Meera. Te puhutte EU-strategiasta terrorismia vastaan ja tämän puitteissa tapahtuukin kaikki. Mutta näissä puitteissa on myös meidän kansalaisoikeutemme, joka oikeastaan on se perusta EUn kansalaisuudelta ja tätä nyt vain rajoitetaan. Meillä on PNR-sopimus, on aktaa ja on niin edelleen ja niin edelleen. Eikö teitä huolestuta se, että loppujen lopuksi tämä kaikki on liikaa ja että meidän Euroopan vapaa elämämme rajoittuu enemmän ja enemmän? Minä pelkään sitä. Gracias, querido. Kiitos arvon kollega. Todellisuudessa itse viittasin, te ette välttämättä kuunnellut tarkkaan, viittasin Euroopan unionin turvallisuusstrategiaa ja Tukholman ohjelmaa. Kuitenkin te puhutte Goethen sanoin, minä taas puhun Servantin sanoilla. Meillä on täällä tulkit, mutta heistä huolimatta emme näköjään ymmärrä toisiamme. Me emme pysty välittämään viestejämme, koska te puhutte näkemyksistä ja minä taas puhun kokemuksesta. Ja oman kokemukseni nojalla turvallisuuskysymyksissä minä tuen PNR. Kiitos paljon. Parola, Madame Guillaume. Seuraavaksi Rova Guillaume, kaksi minuuttia. Merci, Madame la Présidente. Je souhaite tout d'abord... Euh, Kiitos puhemies. Haluaisin painottaa kahta seikkaa, jotka toimivat täällä pohjana. Me luonnollisesti pidämme PNR tärkeänä ja myöskin terrorismin vastainen kamppailu on äärimmäisen tärkeä. On kyse kompromissiratkaisusta, se on, on tietenkin luonteelta kaikkea muuta kuin täydellinen, mutta kuitenkin meidän on mietittävä asia myöskin siltä kannalta, hyväksymmekö komission ehdotuksen vai ei. Tämän hetkisessä muodossaan se ei tyydytä meitä. Jos jonkunlaisia edistysaskeleita voitaisiin e, tehdäkin, niin mielestäni tämä ei ole erityisen hyvä askel eteenpäin suhteessa vuoden 2010 ehdotuksen. Esimerkiksi tietojen käsittely ja, ja säilytysaika on aivan liian pitkä. Tilanne on siis ikävä. Me peräänkuulutamme Euroopan unionin tasolla korkeaa tietoturvatasoa. Ja näin ei tässä tapauksessa ole. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tällaisen <clears throat> ehdotuksen, Euroopan komissio nähtävästi jatkaa samalla linjalla. Näin ei kuitenkaan mielestäni voida edetä. Ja näistä syistä minä äänestän sopimusta vastaan. Herra Koelio, kaksi minuuttia seuraavaksi. Puhemies, kiitokset. Arvoisa komissaarineuvosto edustaja, on selvää, että sopimus Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä PNR asiassa on paras ratkaisu ja ainakin parempi kuin kahdenväliset sopimukset. Me peräämme entistä korkeampaa turvatasoa ja tässä se toteutuu. Rova Malmström, te puhuitte Yhdysvaltain kanssa käymistänne neuvotteluista. Siitä huolimatta kuitenkaan emme olemme olemme, emme ole päässeet toivotulle tasolle, mutta tämä pitää siitä huolimatta hyväksyä. Joidenkin mielestä Esimerkiksi tietojen poisto, niiden korjaus ja muut hallinnolliset seikat edellyttäisivät äh, pidemmälle vietyä äh, tasoa, äh, mutta mielestäni koska emme pysty muuttamaan tilannetta, se on käynyt ilmi yhdysvaltalaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa, on kuitenkin parempi hyväksyä tämä. Australialaisten kanssa alun alkaen puhuttiin niin sanotusta push-tarjontamenettelystä. Toisaalta taas myöskin pull-otantamenetelmä on ollut esillä yhdysvaltalaisten kanssa. Minä en hyväksy sitä, että tietopohjaa laajennetaan ja että lentoyhtiöt saisivat entistä kattavammat tiedot käyttöönsä koska se voisi johtaa tilanteeseen, jossa kolmansien maiden tietoturvataso ei enää toteutuisi. Tämän sopimuksen puitteissa laaditaan selkeät rajat tietojen käytölle ja niiden säilyttämiselle. Säilytysaikaa myöskin lyhennetään. Haluan esittää kiitokset myöskin esittelijä Rova Inventille ja muille mukana olleille. Kiitokset herra Koilio ja seuraavaksi herra Sassoli. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Rova Malmström, te sanoitte aivan oikein, että kyse ei ole täydellisestä sopimuksesta, jos sellainen olisi nyt kyseessä. Se olisi laadittu toisella tavoin. Tämä ei kuitenkaan ole myöskään mikään direktiivi, vaan sopimus. Sopimus kahden osapuolen välillä. Ja sopimus on aina parempi vaihtoehto kuin se, ettei sopimusta ole ollenkaan. Tämän sopimuksen myötä pääsemme eteenpäin, otamme askeleita eteenpäin. Ja sen myötä meillä on mahdollisuus myöskin jatkossa ehkä parantaa tilannetta, koska joka vuosi on käynyt ilmi, että salaisia sopimuksia on solmittu on parempi saada aikaiseksi yhteinen Euroopan unionin kattava sopimus kuin yksittäisiä sopimuksia jäsenvaltioiden välillä. Nyt on hyvä pitää mielessä se, että Eurooppa, Euroopan unioni on yksissä tuumin käymässä keskusteluja Yhdysvaltain kanssa ja sillä on mahdollisuus tutkia asiaa myöskin Amerikan, amerikkalaisen oikeuskäytännön kannalta. Haluan esittää kiitokset äh, myöskin italialaisille äh, puolueeni, ryhmäni kollegoille ja me äänestämme näissä, äh, tässä hengessä tämän puolesta. Ah, Sininen kortti. No niin, ei. En voi ottaa enää kaikkia sinisiä kortteja vastaan, koska meillä on myöskin toinen keskustelu odottamassa ennen lounasaikaa. Rova Koratsa, teille kuitenkin nyt minuutti. Mikro, mikro. Mikrofon. Vous me faites recommencer. Oh, voilà, merci. Uh, thank you, Madam Chair. I didn't... Kiitos, rouva puhemies. En kuullut keskustelua heti aamulla. On todettu, että nyt tarvitaan yksi yhtenäinen sopimus, joka voidaan pistää täytäntöön. Kansainväliset sopimukset on aina kompromisseja. Tämä kuuluu näiden sopimusten luonteeseen. Mikä on vaihtoehto, jota voitaisiin tarjota Euroopan kansalaisille? Sekö, ettei matkusteta Yhdysvaltoihin? Se on ainoa vaihtoehto. Silloin viedään kansalaisilta vapaus. Joten, rouva puhemies, otetaan edes hiippunen realismi tämän keskusteluun. Sopimus ei ole ihanteellinen. Mutta mitä sitten? Yhdysvallat joka tapauksessa kerää tietoa silloin, kun heidän maahansa matkustaa. Onko sitten parempi, että on salaisia kahdenvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain välillä. Sitäkö te haluatte? Haluatteko te, että viisa, viisumin vapaus kumotaan? Yhdysvallat voi tehdä näinkin joidenkin maiden kohdalla. Hyvin paljon parannusta on saatu jo aikaan tähän sopimukseen vuoden, verrattuna vuoden 2007 sopimukseen. Tämä on kansallisille askel eteenpäin, parempaan suuntaan. Tietosuoja paranee. Minä äänestän tietoturvan, turvallisuuden ja yksityisen suojan parantumisen puolesta. Kiitos, Rova Gomez, minuutti. PNR-sopimus, eh, josta komissio neuvotteli, eh, pitää sisällään suuria raskauttavia ongelmia. Mielestäni me annamme tässä nyt etulyöntiaseman yhdysvaltalaisille – Meillä on olemassa jo vuodelta 2007 ole, neuvoteltu sopimus, joka on parempi ja esimerkiksi Portugali maana hyväksyi sen. Mutta tämä uusi ehdotus ei etene. Euroopan parlamentin toiveita ei ole otettu huomioon. Kuitenkin kahdenväliset sopimukset eh, vaihtoehtona olisivat ehkä vieläkin eh, ongelmallisempi vaihtoehto, joten meidän on nähtävästi hyväksyttävä tämä kompromissi, jonka Euroopan komissio on neuvotellut. Äänestän sen puolesta. Herra Nikolatski, seuraava puhuja. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, pani e, e, komisárka, odhodlanie Európskej únie aj členských štátov zefektívniť... Puhemies, Euroopan unionissa on puhuttu paljon kansainvälisestä rikollisuudesta ja terrorismin vastaisesta kamppailusta. Nyt puheesta on päästävä tekojen tasolle. Tämä kuitenkin niin, että perusoikeudet pidetään jatkuvasti mielessä. Meidän on mietittävä, minkälaisia keinoja meillä on käytössämme, jotta pystymme vaalimaan kansalaistemme oikeuksia ja perusoikeuksia, etenkin PNR – kysymys edellyttää sitä, että sitä, siihen suhtaudutaan suhteellisuusperiaatetta käyttäen. Meidän on myöskin saatava aikaiseksi selkeät perustellut standardit, joiden puitteissa koko asia voidaan hyväksyä. Nyt kyse on suosituksesta itse pelkään, että neuvoteltu sopimus ei ole riittävä takaamaan kansalaisille heidän perusoikeuksiaan. Tämän päivän sopimus on tasapainoinen tai tasapainottelua sen välillä, mitä on tapahtunut aikaisemmin. En tässä nyt puutu teknisiin yksityiskohtiin. Otan kolme asiaa. Ensinnäkin se, että jos on huolestunut PNR-tietojen siirtoon, niin silloin meidän täytyisi lähinnä keskittyä niiden keräämiseen ja sisältöön. En näe, mitä järkeä on siinä, että esimerkiksi kun äh, varaan lennon, niin sen kautta kerrotaan myös, että olen ammattiyhdistysliiton jäsen. Ja sen lisäksi meidän amerikkalaiset ystävämme haluavat tätä tietoa verratakseen sitä omaan tietoonsa, jota he ovat keränneet toista kautta. Tämän kannalta pelkään, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta hyväksyä, äh, parantaa tätä sopimusta. Sitten herra Sarvama. Um, <laughs> Kiitoksia. Olen istunut täällä aamu yhdeksästä lähtien ja olen hämmästynyt. En ole kuullut sanaakaan, kahta sanaa, law ja enforcement, laki ja lain täytäntöönpano. Ehkä noiden parin minuutin aikana, kun olin kahvilassa, nämä sanat mainittiin. Herra Kirkhope esitti erinomaisen puheenvuoron. Hän ei ole amerikkalainen, enkä minäkään ole amerikkalainen, mutta olen asunut Yhdysvalloissa usean vuoden ajan. Minä pelkään pahoin, että joskus jotkut elementit tämänpäiväisessä keskustelussa heijastelevat vakavaa väärinymmärrystä ymmärrämme väärin amerikkalaisten motiivit ja tarkoitusperättä. Haluaisin esittää jollekin vasemmiston edustajille kysymyksen. Mikäli joku tulee teidän kotiinne, eikö teitä kiinnosta tietää, mitä he ajavat takaa? Eikö heitä kiinnosta, mitkä heidät aikeensa ja motiivinsa ovat? Minun mielestäni tämä on suorastaan absurdia. Kyllä minua kiinnostaisi tietää tämä. En ymmärrä koko kysymystä. Minä kyllä äänestän tämän sopimuksen puolesta. Tämä on aivan selvä juttu arvoisa Puhemies, äh, komission jäsen, minä kunnioitan kovasti teidän pyrkimyksiänne parantaa tätä sopimusta ja se on nyt se, mikä se on, mutta mielestäni se ei ole tarpeeksi hyvä. Periaatteessa olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Luonnollisesti kun joku tulee kotiin, haluaa haluat tietää, kuka hän on ja mitä hän haluaa, mutta ei välttämättä kuitenkaan äh, sitten äh, säilyä näitä tietoja pitempää aikaa. Komission jäsen, te sanoitte, että kuuden kuukauden jälkeen näistä poistetaan henkilötiedot, totta, mutta te sanoitte, että se on vasta kuuden kuukauden jälkeen. Tässä on paljon asioita, jotka täytyy huomioida. Te sanoitte, että nämä tiedot kerätään joka tapauksessa. No ei se ole mikään syy allekirjoittaa tätä sopimusta. Eikä se ole myöskään sanoa, että äh, meidän täytyy tehdä jotain muuta. Meillä ei ole niin kiire tällä hetkellä. Eli nyt on kysymys myös lentosopimuksista USA kanssa. Siihen me suostuimme, vaikkakin se ei ollut tasapainossa. Mutta tämän huomien, huomioiden olen samaa mieltä Renate Weberin kanssa. On parempi, että ei ole ollenkaan lainsäädäntöä kuin että on huonoa lainsäädäntöä. Madame Prendergast. Kiitos ja sitten Prendergast. Kiitos, kollegat. Minä olen huolissani PNR-sopimuksesta toimi, soveltamisalan, tarkoitusperien ja muiden säännösten mukaisesti automaattinen kokonaisvaltainen tietojen siirto Yhdysvalloille silloin, kun taistetaan terrorismia vastaan, ei ollut millään tavalla osoittautunut oikeaksi tässä sopimuksessa. Yhdysvallat on suvereni maa ja silloin on oikeus vaatia tietoa, mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi turvallisuuden kannalta silloin, kun ihmiset tulevat sen ilmatilaan. Tässä yhteydessä sisäisestä vastaava komissaari Rova on taistelee mahdollisimman vahvojen oikeudellisten takeiden puolesta sekä unionin että kansalaisten nimessä. Tässä yhteydessä sopimuksen hylkää lisääminen ei estäisi tietojen siirtoa Yhdysvallan kahdenvälisten sopimusten kautta, jotka mahdollistavat sen, että järjestelmä tarjosi vain hyvin vähän tietosuojaa ja muita takeita. Tämä täytyy ottaa huomioon, mikäli me parlamenttina haluamme tehdä järkevän vastuuntuntoisen päätöksen. Kiitos. Vlasikova Benova. Rova Vlasikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Uh, bolo tu už dnes, kolegyne, kolegovia. Puhemies. täällä on käyty eh, keskustelua pitkään. Olisin kuitenkin eh, mieluummin eh, halunnut kuulla hieman erityyppistä asian puintia. Jotkut näyttävät suhtautuvaa asiaan, niin kuin kyse olisi jostakin Yhdysvaltain Euroopan unionin välisestä kaksintaistelusta. Rova Malmström asitti E- esitti ja alusti asian hyvin. Ja näyttäisi siltä, että yhdysvaltalaiset haluavat nimenomaan saada aikaiseksi hyvää kumppanuutta kanssamme, jotta terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta vastaan pystyttäisiin taistelemaan. Sopimus voisi tietenkin olla parempikin, mutta mielestäni te olette saanut aikaiseksi parhaan mahdollisen ratkaisun. Ja selvää on, että sopimus pitää edelleenkin sisällään monia heikkouksia ja niiden vuoksi en tätä voi hyväksyä. Kiitoksia. Haluaisin, että Romanson tietää, kuinka paljon ALDE-ryhmää arvostaa hänen työtään. Suurin osa ALDE-ryhmää haluaa äänestää sopimuksen puolesta. Itse katson, että julistus, jonka komissaari on antanut, on erittäin arvokas. Erityisestikin mitä tulee niihin lupauksiin, jotka komissio tekee, kun se sanoo valvovansa sopimuksen täytäntöönpanoa, erityisestikin mitä tulee soveltamisalaan ja artiklan 4 mukanaan tuomaan tarkoitusperän rajoittamiseen. Olen samaa mieltä niistä huolista, jotka on esitetty artiklan 4, 2, 4, 3 ja 4, 4 osalta. Me hän voi olla vakuuttunut, komissaari voi olla vakuuttunut siitä, että me tulemme tarkkailemaan toimintaan. Olen varma, että hän on valppaana ja raportoi meille tavalla, jolla on luvannut meille raportoida sitten kun ensimmäinen yhteinen tarkastelu on tehty ja myöhempiä tarkasteluita tehdään. Minä arvostan komissarin tekemää työtä. Hän on sanonut minut ja monet muut vakuuttuneeksi siitä, että kannattaa äänestää sopimuksen puolesta. Kiitos Ulla Tord ja herra Pasko. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, v roku 2007... Kiitokset. Vuonna 2007 Euroopan unioni eh, solmi sopimuksen Yhdysvaltain kanssa. Siinä eh, oli kyse matkustajatiedoista ja niiden käytöstä. Eh, kyse oli siis Euroopan unionin kansalaisten tietojen käytöstä Yhdysvaltain viranomaisten piirissä. Vuonna 2010 me hylkäsimme sopimuksen, koska siinä ei otettu huomioon Euroopan unionin omia sääntöjä, jotka säätelevät henkilötietojen käyttöä. Nyt meillä on esillä uusi luonnos, jonka mukana esitetään entistä tiukempia takuita matkustajatietojen <clears throat> käytöstä. Kuitenkin mielestäni puutteita on edelleenkin paljon. On selvä, että saatu, aikaiseksi saatu ratkaisu on kompromissi, mutta se, että kansalaisten perusoikeuksia ei taata, ei tyydytä minua ja äänestän sitä vastaan. Oui, c'était pour une motion d'ordre, Madame la Présidente. Désolé d'entendre rompre työjärjestyspuheenvuoro. Olen pahoillani, että joudun keskeyttämään keskustelun, mutta olen kuullut juuri, että saksalaiset ja englantilaiset ovat tehneet nyt virheen. Sanoin, että hyväksyn sopimuksen ja selvitin syyt sille – nyt näyttäisi siltä, että asia on käsitetty täysin väärin. Haluan korostaa sitä, että äänestän tyhjää. Madame Morvai. Asia selvä. Tämä kirjataan nyt, Rova Morvai. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Meddig fog elmenni euro? Hyvät kollegat, kuinka pitkälle Eurooppa voi mennä, missä kulkevat rajat? siihen, mitä me voimme sietää ja mitä me voimme antaa USAan pakottaa meille esimerkiksi heidän ihmisoikeusnormejaan, kun on kysymys taistelusta terrorismia vastaan. He ovat hyväksyneet lakeja, joilla ei ole, joissa ei ole mitään suhdetta terrorismiin. Kymmenen vuoden ajan he ovat eh, pitäneet eh, kiinni ihmisiä ilman oikeudenmukaisia eh, oikeudenkäyntejä. Ja tällainen käytäntö ei ole meille hyväksyttävissä. Me hyväksyimme, että he rakensivat laittomia vankiloita ja jatkoivat näitä käytänteitä siellä. Tämä keskustelu ei nytkään ole täysin relevantti, mutta raja on vedettävä jonnekin. Kiitokset. Meillä on vielä toinenkin keskustelu ennen äänestystä, joten nyt oli vielä puhe työjärjestyspuheenvuoro. Herra totean toteaisin, että kenties tulevaisuutta silmällä pitäen totea, voin todeta, että minäkin pyysin puheenvuoroa menettyisi ilman puheen puhujalistaa, pyysin puheenvuoroa heti aluksi. Ja olisi järkevää, että ne kollegat saisivat puheenvuoron, jotka ovat paikalla koko ajan, eivätkä tule paikalle vasta viime tipassa ja sitten pyydä puheenvuoroa. Minun mielestäni tämä olisi reilumpaa. Kyllä, tämä kirjataan ylös. Ymmärrän, että olette turhautuneita. Meillä on kuitenkin aikataulu ja toinen keskustelu koskee ihmiskauppaa ja äänestykset, joten nyt joudun antamaan puheenvuoron komissiolle. Rova Malmström, olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille tästä erinomaisesta keskustelusta. Kiitoksia myöskin kansalaisvapauksien valiokunnalle ja esittelijöille ja varjoesittelijöille nopeita vastauksia joihinkin kysymyksiin soveltamisalasta. Tarkoitus taistella terrorismia ja vakavaa räätyyttävää rikollisuutta vastaan, josta voi vähintäänkin saada kolmen vuoden vankeisrangaistuksen. Tulli, toiminta, rajavalvonta ja muut eivät kuulu soveltamisalaan. Silloin kun on kyse elintärkeistä eduista, tämä tarkoittaa tarttuvia sairauksia ja ihmisiä, henkeen kohdistuvaa uhkaa. Neljän neljä tapausta tällaista oli vuosien 2007-2010 ja mukana ei ollut eurooppalaisia PNR-tietoja. Sitten tuomioistuminen päätöksistä Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset tuomioistuimet voivat pyytää, että PNR-tietoa otetaan käyttöön sen todistamiseksi, että henkilö on ollut lentokoneessa tai ei ole ollut lentokoneessa esimerkiksi, mutta vain kerran on tapahtunut näin arviointikautena. Tällaiset tapaukset ovat siis äärimmäisen harvinaisia ja ne on kaikki kirjattu ylös. Sitten push- ja pull-menetelmästä. Toisin kuin nykyinen järjestelmä, uusi järjestelmä takaa sen, että push-menetelmä, tarjontamenetelmä on normi. Euroopan ilmaliikennejärjestö ja kansalliset järjestöt katsovat, että tämä on tervetullut uutuus. Tämä tarkoittaa sitä myöskin, että monilla on jo tämä käytössään tämä menetelmä ja liikenteenharjoittajat pystyvät hyvin nopeasti kahden vuoden sisällä vastaamaan tähän vaatimuksiin. Sitten muutoksenhaku tai vaikutusoikeus. Kuka tahansa voi vedota tuomioistuimeen ja estää tiedon käytön, mikäli silloin silloin kun pohjalla on Freedom of Information Act. Yhdysvaltain oikeus ei anna Euroopan kansalaisille tätä mahdollisuutta, mutta kaikki päätökset, jotka Yhdysvaltain hallitus tekee, ovat sellaisia, joiden suhteen voidaan vaatia tuomioistuin käsittelyä ja myöskin korvausvaatimukset ovat mahdollisuuksia mahdollisia. Ja tietojen rekisteröinti. Kyse on tiedoista, jotka antaa silloin, kun ostaa lentolipun. Ja tarkoituksena ei ole kertoa tietoa siitä, mitä ihminen ostaa lentokentältä. En tiedä, kuinka paljon matkustajat tietävät tästä kerrosta, niin kuin Rova Foster totesi. Sopimusta todetaan, että Yhdysvaltain täytyy ilmoittaa kansallisille tästä tiedon keräämisestä. Tämä on merkittävä parannus. Profilointi on kielletty artikloissa 7 ja 9. Kuten on todettu, Yhdysvallat, niin kuin kaikki muutkin maat, omavat oikeuden pyytää tietoa henkilöistä, jotka aikovat tulla maan maaperälle. Näin on tehty aiemmin, näin tehdään tänä päivänä ja tullaan tekemään tulevaisuudessakin. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita toimitaan samoin. Ilomielin tulen keskustelemaan teidän kanssanne myöhemmin myöskin Euroopan ja Yhdysvaltain tai pikemminkin EUn PNR, sopimuksesta, koska jäsenvaltiot katsovat, että tämä on erittäin tärkeä väline, jolla voidaan taistella terrorismia vastaan. Kyllä, mutta tärkeämpää on, että samalla voidaan taistella ihmiskauppaa ja huumekauppaa vastaan. Tänä päivänä me käsittelemme asiaa, joka varmistaa sen, että tiedon toimittaminen hoidetaan oikeasuhtaisesti rajatulla tavalla siten, että perusoikeuksia ja ihmisten tietoja suojataan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on merkittävä parannus vuoden 2007 sopimuksen verrattuna. Me olemme saaneet tämän aikaan teidän vahvalla tuellanne. Parlamentti on selkeästi osoittanut, mihin suuntaan kannattaa asiaa viedä päätöslauselmansa kautta, ja tämä on tehty yhteistyössä neuvoston kanssa. Sopimus ei ole täydellinen. 100 prosenttia ei koskaan toteudu siitä, mitä haluaa. Ei tietenkään. Mutta kaikissa suhteissa sopimus on parempi kuin nykyinen sopimus. Tämä on se syy, miksi me pyydämme, että te hyväksyisitte sopimuksen. Me pidämme erittäin tärkeänä tätä sopimusta, niin kuin tekin. Me tulemme tarkastamaan sitä uudelleen. Rova Sippel, tietosuoja-asiantuntijatkin ovat mukana arvioimassa sopimusta. Niin kuin aiemmin totesin, komissio aikoo toimittaa täysin avoimesti ja aikoo raportoida kaikista vaiheista silloin, kun on uuden arvioinnista uuden arviointi edessä. Te tulemme toimittamaan teille sen tuomatta tuloksetta. Kiitoksia sitten ministeri Botskov. Tusind tak for det, og må jeg ikke starte? Kiitos ja haluaisin aloittaa jälleen kerran kiittämällä mahdollisuudesta saada osallistua tähän tämänpäiväiseen keskusteluun. Aihe on hyvin tärkeä ja keskustelu jälleen kerran on osoittanut, että tämä on asia, joka on merkittävä hyvin monille. Kuten keskustelusta kävi ilmi, niin aihe ei ole millään muotoa helppo. Ja monet niistä huolenaiheista, joita on otettu esiin tänään, Niistä on aikaisemminkin jo keskusteltu perusteellisesti. Mutta kuten komission jäsen Malmström, minäkin haluaisin sanoa, että puheenjohtajamaa on sitä mieltä, että se sopimus, joka meillä on tänään, on parempi kuin se aiempi. Ja tämä on se kaikkein tärkein kysymys. Sopimus on ja se tulee olemaan parempi kuin se, mikä meillä on nyt, ja se tulee antamaan meille paremmat mahdollisuudet äh, vahvistaa äh, suhtautumistamme rajat ylittävään vakavaan rikollisuuteen. Toki minä ymmärrän, että vielä täällä on ihmisillä äh, huolenaiheita tähän sopimus, sopimukseen. Mutta sekä komission jäsen Malmström että minä olemme selittäneet, että luonnollisesti me otamme nämä kysymykset ja huolenaiheet hyvin vakavasti. Samanaikaisesti teidän täytyy tietää, että monet niistä kysymyksistä, jotka tulivat esiin tänään, niistä on keskusteltu myös neuvostossa. Mutta lopuksi haluaisin vielä kerran painottaa, että tämä sopimus ei mitenkään merkitse loppua loppua transatlanttiselle vuoropuhelulle PNR-tietojen käytöstä. Tässä on myös määräyksiä tässä sopimuksessa arvioida tätä sopimusta ja sopimuksen noudattamista käytännössä. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että me näemme tämän sopimuksen hyvänä askeleena kohti uusia puitteita PNR-tietojen käytössä puitteissa, jotka antavat tilaa uudistuksille ja parannuksille, mutta huomioivat myös ne ongelmat, jotka koskevat sekä kansalaisia että lentoyhtiöitä. Kuten komission jäsen Malmströmkin sanoi, niin sekä parlamentti että neuvosto otetaan mukaan ja me saamme informaatiota siitä, koska tämä sopimus asuu, astuu voimaan. Ja tämä minä lupaan myös neuvoston puolelta. Kiitokset siitä, että osallistuitte tähän tärkeään keskusteluun tästä hyvin merkittävästä ehdotuksesta. Kiitos. Kiitokset. Ja vielä loppupuheenvuoro Rova Impelt, esittelijä. Very quickly, Kiitos puhemies. Haluaisin nyt poistaa jotakin väärinkäsityksiä. Lukuisia kertoja olen sanonut, että kukaan ei kiistä tarvetta käyttää tietoa hyväksi terrorismin vastaisessa ja vakavan rikollisuuden vastaisessa rajoitetussa rikollisuudessa. Kukaan ei kiistä tiedon käyttöä silloin, kun on kyse tarttuvista sairauksista ja maahanmuutto tarkastuksista, rätarkastuksista. Komissiolla on tietty tulkinta artiklasta 4. Tuo tulkinta ei ole sama kuin monien muiden tulkinta. Avainkysymys on se, onko tulkinta sama kuin Yhdysvaltain viranomaisten tulkinta, kuinka me tiedämme, onko se sama. Rova Koratsa Piltille toteasin, että politiikassa täytyy aina tehdä kompromissia, mutta joistakin asioista ei voi neuvotella, niistä ei voi tinkiä, niin kuin perusoikeuksista ja Euroopan unionin lainsäädännöstä. Minä en ymmärrä, miten voimme saada aikaan hyvän tai hyväksyttävän sopimuksen aikaan australialaisten ystävien kanssa, mutta emme amerikkalaisten ja liittolaisten kanssa. Tätä minä en kerta kaikkiaan voi tajuta. Kansanpuolen kollegan herra Engelinin analyysi oli erittäin osuva. Ilman sopimusta meillä ei ole heikompia suojatakuita, koska suojatakuut tällä hetkellä ovat olemassa liittyvät nykyiseen Yhdysvaltain hallintoon. Ne ovat olemassa silloinkin, mikäli kun me hylkäämme tämän sopimuksen. Push- ja pull-menetelmästä sitten komission jäsen Renate Weber aivan oikein totesi, kaikki lentoliikenteen harjoittajat eivät siirry pull-menetelmään. että tiedätte hyvin, että tämä lauseke ei ole täytäntöön pantavissa. Ja vaikka push-menetelmä on voimassa niin kuin tänäkin päivänä, pullia edelleenkin käytetään. Tämä tarkoittaa sitten, että amerikkalaiset voivat meidän, meidän tietojärjestelmimme suoraan itse ja kaivaa sieltä tietoa esiin. Te ette ole vastannut meidän, minun kysymykseeni. Miksi te katsoitte, että voidaan hyväksyä hyväksyä lainausmerkeissä se, että kymmeniä tuhansia pull-tapahtumia tehdään vuorokaudessa, jopa 82 000 tapahtumaa päivässä. Onko tämä teidän mielestänne hyväksyttävää? Sitten valvonnasta lopuksi vielä. Mikäli SWIFT-sopimuksen kautta saatu sopimus ja sen valvonnan osalta saatu sopimus pitää paikkansa, niin tämä valvonta on kyllä suorastaan vitsi. Kollegat, esittäkää itsellenne kysymys, katsokaa itsenne peiliin ja kysykää, Mikäli muut no, koputtavat ovellemme ja tiedämme, että niitä koputtajia on, Katar on jo jonossa, Japani niin kauan peräkuuntot samaa, Etelä-Korea, Kuuba, Etelä-Afrikka, Kiina, Venäjä, niin ikään ovat tuloillaan. Olemmeko valmiita toimittamaan noillekin maille tietoa profilointia varten samoilla ehdoilla kuin toimitamme tietoa Yhdysvalloille? Tässä oli avainkysymys. Kiitos Rova Intveld. Näin päätämme keskustelun, josta kello 12 järjestetään äänestys. Siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Neuvoston ja komission julkilausumat aiheena ihmiskauppa. Neuvoston edustaja, arvoisa ministeri,